erste da? Jordan Zislik, ja. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen. Arvoisat kollegat, tervetuloa tähän kokoukseemme. Totuttuun tapaan kaikki ovat paikalla, joten voimme aloittaa saman tien. Esityslistaan liittyen toteaisin, että olemme jo sopineet esittelijöiden kanssa, että kohdat 2021 käsitellään käännetyssä järjestyksessä, siis keskiviikkona. Ja asia on päätetty, mikäli teillä ei ole mitään huomautettavaa asiaan. Esitysistä liittyen ilmeisesti ei ole mitään muuta huomautettavaa, mutta sen verran toteaisin, että voisitteko välittää viestin niillekin, jotka eivät ole paikalla, että he pyrkivät huomioimaan sen, että esityslista on pitkä kuin nälkävuosi, joten lyhyitä ytimekkäitä puheenvuoroja. Kiitos. No niin, käytetty polttoaineet ja radioaktiivinen jäteisen huolto. Kollega Sisli toimii esittelijänä ja hän saakin saman tien puheenvuoron. Olkapas hyvä. Hvala lepa, predsednik. Ehm, bom kratka, tako kot ste nas prosili. Ehm, Paljon kiitoksia. No minä esitän asiani lyhyesti, ytimekkäästi, niin kuin toivoitte. Muutama yleinen huomio ja sitten muutama sananen näihin tarkistuksiin. Viime viikolla keskustelimme varjoesittelijöiden kanssa ja keskustelussa tuli esille pari kysymystä. Oikeastaan yksi keskeinen kysymys tuli esille ja se kuuluu, voitaisiinko asian käsittelyä siirtää tuonnemmaksi? juuri Japanin maanjäristyksen takia. No minä kävin kaikki asiat läpi ja mielestäni ei ole olemassa ensimmäistäkään syytä siirtää asian käsittelyä. Mielestäni nyt on korkea aika reagoida tilanteeseen ja jatkaa omaa työtämme. Sitten toinen yleisluontoinen kysymys, joka liittyy aiheeseen, eli parlamentin osallistuminen konsultaation menettelyyn. Pohdin muun muassa sitä, miten meidän kannanottojamme huomioidaan. Ja avustajani juuri kertoi minulle, että olemme juuri saaneet komission vastauksen. Kollega Köblinger Unkarin säätelyviranomaisen varapuheenjohtaja on täällä. Hän on täällä vieraanamme. Hän vastaa tämän asian käsittelystä meillä. Ja on hienoa, että me voimme keskustella hänenkin kanssa tästä asiasta. On erittäin tärkeää, että teemme hyvää yhteistyötä neuvoston kanssa. Ja nyt itse tarkistuksiin. Olen yrittänyt vahvistaa tätä omaa tekstiämme näiden tarkistusten kautta. Muutamia sisällöllisiä muutoksia olemme ehdottamassa, tulen palaamaan niihin myöhemmin. Mutta mitä tulee tähän käännettävyyden periaatteeseen, se tarkoittaa sitä, että jätteiden poissiirtäminen on mahdollinen ja näin reagoimme kansalaisten huolenaiheisiin. Kansalaisethan pyytävät tai vaativat kunnollista valvontaa. Ja sitten toinen asia, se liittyy varojen käyttöön. Meidän pitää muotoilla varojen käyttöön liittyvät kohdat tiukempi sävyiseksi ja sitten saastuttaja maksaa periaatetta pitäisi soveltaa. Lisäksi meidän täytyy jäljittää kustannukset, tehostaa valvontaa, raportoida asioiden käsittelystä komission suuntaan. Ja varoja ei pitäisi sitoa markkinatoimijoihin ja poliittisiin toimintamalleihin. Ja tästäpä syystä pyydämme, että kansallisia parlamentteja kuullaan. Ne voisivat toimia ikään kuin valvontaeliminä. Mitä tulee komission ehdotukseen yhteistyöhön liittyen, on mielestäni erittäin hyvä ja tarkistuksen kautta pyrimme välttämään, että syntyisi sellainen tilanne, jossa alueellisia aloitteita voitaisiin käyttää perusteina päätöksenteon lykkäämiselle. Ja mitä tulee radioaktiivisen materiaalin siirtämiseen unionin rajojen ulkopuolelle, sen pitäisi olla tietyssä määrin mahdollista. Tähän liittyen on olemassa jo direktiivitekstikin. Eli siinä käsitellään juuri radioaktiivisen aineen pois siirtämistä unionin rajojen ulkopuolelle. Kun keskustelin varjoesittelijöiden kanssa, niin kävi ilmi, että puhuimme paljon viennistä, mutta emme juuri lainkaan tuonnista, eli radioaktiivisen aineen tuonnista unionin alueelle – ja kun viittaamme tähän mainittuun direktiiviin, niin tämäkin asia tuli nyt huomioitua, tämä ongelma ja huolenaihe. Sitten avoimuuteen liittyviä kriittisiä kommentteja esitettiin. Luvan haltijankin pitää toimia avoimesti, ei ainoastaan lainsäätäjän. Eli Kyllä luvan haltijakin pitää varmistaa, että avoimuuden periaatetta vaalitaan, sillä kansalaisilla on oikeus saada tietoa, mutta on tietenkin selvää, että asiantuntijoillakin pitäisi olla mahdollisuus saada sanansa kuuluviin. Sitten tämä safety case-aspekti me suhtaudumme hyvin vakavasti tähän turvallisuusaspektiin, mutta me olemme hiukan muuttaneet tätä lähestymistapaa. Muutamat asiat on ujutettu määritelmiin, osa taas artiklatekstiin. Eli tämä turvallisuus aspekti, sitä ei ole poistettu, vaan se on sijoitettu vain eri tekstikohtiin. Lisäksi Keskustelimme myöskin siitä periaatteesta, että mahdollisimman vähän radioaktiivista jätettä pääsisi syntymään, eli jo jätteiden tuottamisvaiheessa pitäisi olla hyvinkin tarkkana. Ja sitten vielä se, että ei riitä, että kouluttautuu ja omaa uusia taitoja, vaan meidän täytyy panostaa myöskin tutkimukseen ja kehitystyöhön. Mitä tulee luvan haltioihin, niin heidän pitää raportoida säännöllisesti sääntely viranomaiselle ja toimia avoimessa hengessä myöskin kansalaisten suuntaan, niin kuin jo äsken sanoin. Ja mitä tulee kansallisiin ohjelmiin, niin me kaipaamme selkeää radioaktiivisiin jätteisiin liittyvää luokitusjärjestelmää. Eli haluaisin lisätä vielä muutamia tarkistuksia, muun muassa sen, että me vaadimme selkeää rajanvetoa yhtäältä sen suhteen, mitä sanotaan direktiivissä aiheesta ydinturvallisuus ja toisaalta mitä tässä direktiivissä sanotaan, mitä juuri nyt käsittelemme. Eli ei pitäisi päästä syntymään mitään porsanreikiä ja jäsenvaltioidenkin on täydennettävä ja päivitettävä ohjelmiaan järjestelmällisesti ja säännönmukaisesti huomioiden muiden jäsenvaltioiden ja myöskin kansainvälisen järjestöjen toiminta. Tämän halusin lisättävän ja lisäksi me vaadimme myös sitä, että kansallisissa ohjelmissa sanotaan suoraan, mikä on yksittäisten toimijoiden ja tahojen vastuu. Tämän verran itse tarkistuksista, ja tarkistuksia voi jättää vielä huomiseen kello 12 mennessä. Tekstini lisäksi olette saaneet myöskin lyhyen viestin, jossa ilmoitetaan tästä tarkistusten määräajasta. Eli kyllä on ollut riittävästi aikaa käytettävissä tarkistusten muotoilemiseksi ja jättämiseksi, eli kolmisen viikkoa. Ja yhdessä varjoesittelijöiden kanssa yritämme sitten työstää näistä mahdollisimman monta kompromissia. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää. Ja olen hyvin pitkälti samaa mieltä suurelta osin siis siitä, mitä hän ehdottaa tarkistuksissaan. Erityisen hienoa on se, mitä hän sanoi avoimuudesta, avoimuudesta sekä kansalaisten osallistumisesta sekä saastuttaja maksaa periaatteesta sekä rahoitusta koskevista vaatimuksista. On myös hyvä, ettei mitään jätetä tänne ähm, väliin, ettei jää mitään tyhjiötä, kun on kyse kuitenkin vaarallisista jätteistä. Pääasia, mihin haluaisin kiinnittää huomiota tarkistuksissamme, on se, että varmistetaan, että jäsenvaltioilla on myös toinen vaihtoehto tämän syvälle maaperään sijoittamisen lisäksi on saatu hyvin paljon tukea syvälle maaperään sijoittamiseen, mutta keskustelu on kuitenkin vielä kesken ja kaikki jäsenvaltiot eivät halua noudattaa tätä tietä. Tällä hetkellähän nämä turvallisuuskysymykset voivat olla vielä aiempaakin hankalampia kuin mitä me aiemmin ajattelimme, että ne olisivat. Näin ollen siis haluaisin että paremmin määritellään loppusijoitus niin, että jäsenvaltioilla pitäisi olla joko välivarastoinnin tai loppusijoituksen suunnitelmat selvillä. Ja se, miten radioaktiivista jätettä äh, säilytetään, onko mahdollisuus päästä siihen uudelleen käsiksi tai ei. Tässä on kyse ennen kaikkea turvallisuudesta. Tällä hetkellä tämä ei ole vielä riittävän selkeästi määritetty. Myöskin Sunset Clausein haluaisin ottaa tähän mukaan sen, että asiaa voidaan tarkistella vielä uudelleen, uudelleen tarkastelun lauseke, että voidaan arvioida kymmenen vuoden jälkeen vielä uudelleen ohjelmia, ennen kaikkea komissiossa ja mielestäni tämän kuitenkin pitäisi olla vain 15 vuotta, jotta voimme tarkistella näitä asioita uudelleen sitten, kun tiedemiehet ovat päässeet asioissa hieman pidemmälle. Voimme ottaa sen sitten, kehityksen sitten huomioon. Ennen kaikkea syvälle maaperään sijoittamisen osalta. Olisi järkevämpää, että pidetään loppusijoitusmahdollisuuskin vielä avoimena, että jäsenvaltiot voivat lähteä tälle tielle, jos ne haluavat. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että välivarastointi ei riitä. Jäsenvaltioiden täytyy kyllä löytää ne lopulliset ratkaisut radioaktiivisen jätteen varastoimiseen ja on varmistettava se, ettei radioaktiivinen jäte vain ole jossain sijoitettuna määr ennalta määrittelemättömän ajan, eikä kukaan tiedä, mitä sille tapahtuu. Ja lopulta jätteiden vienti. Mielestäni on järkeää, että jäsenvaltiot sopisivat siitä, että ne ehkä rakentaisivat yhteisiä varastoja. Jäsenvaltiot voisivat siis keskenään sopia, mutta mielestäni ei ole hyvä, että voidaan että sallitaan se, että viedään jätteitä EUn ulkopuolelle. Silloinhan me emme voi yhtään tietää, miten radioaktiivista jätettä käsitellään myöhemmin. Tämä ei me voi lähettää sitä sellaiseen paikkaan, jossa emme voi määritellä, mitä sille tapahtuu. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Tosnovski. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Ensiksikin haluaisin kiittää esittelijää. Mielestäni keskustelu ei ole todellakaan aina helppoa, mutta kuitenkin hyvin tärkeää. Meidän täytyy luoda eurooppalaisia sääntöjä ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että olemme kuitenkin tässä edenneet. Meillä on jo ratkaisuja ongelmiin, niin kuin kollegammekin niistä jo puhui. Esimerkiksi jäsenvaltioiden yhteistyö, varastojen yhteisvarastojen perustaminen sekä erityiset erityistapaukset, kun käytettyjä radioaktiivisia jätteitä tai käytettyä ydinpolttoainetta viedään rajojen yli. Meidän täytyy varmistaa se, että jätteiden käsittely voidaan, tai käsittelystä ollaan perillä myös rajojen ulkopuolella, mitä sille tapahtuu. On hyvä, että esittelijä on ottanut nämä asiat huomioon niin, että teknisiä ratkaisuja ei saa tehdä liian monimutkaisiksi, eikä saa myöskään lisätä hallinnollista taakkaa liikaa. Ratkaisujen täytyy olla yksinkertaisempia, koska jos hallinnollinen taakka on liian suuri, niin se hankaloittaa avoimuutta ja kansalaisille tiedottamista. Ja jos tämä prosessi on liian monimutkainen, niin emme näe kokonaiskuvaa, eh, mitä tulee ydinpol- käytettyyn ydinpolttoaineeseen ja radioaktiiviseen jätteen. Sehän on hyvin tärkeää kansalaisille. Mielestäni mietinnötöä koskeva keskustelu on ollut hieman hankalaa, mutta tämän keskustelun ansiosta mietintöä voidaan huomattavasti parantaa ja sanoisin oman ryhmäni puolesta, että monet asiat esitteli onkin ratkaisut ja kiitämme häntä tästä. Kiitos. Danke, kollegin. Kiitos ja seuraavana edustaja Herzog. Kiitos puheenjohtaja. Viime viikon parlamenttikeskustelu osoitti sen, miten erilaisia näkemyksiä meillä on kysymyksiä, jotka liittyvät ydinvoimaan. Tästä syystä meidän kaikkien täytyy pitää mielessämme, että ryhmissä on hyvin poikkeavia näkemyksiä kaikissa ryhmissä, mutta kahden suurimman ryhmän kesken on ainakin yksimielisyys siitä, että riippumatta siitä, mitä tapahtui lähimenneisyydessä tai jopa ennen kaikkea sen vuoksi, ydinjätteiden käsittelyssä täytyy päästä eteenpäin. Siksi tuemme, voimme hyväksyä sen, että neuvosto etenee asiassa eteenpäin. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää neuvostoa yhteistyöstä, koska Euroatomin sopimuksen piiriin kuuluva direktiivi on se, josta nyt neuvottelemme, ja on ollut välttämätöntä se, että neuvosto on ollut taipuvainen ei pelkästään neuvottelemaan meidän kanssamme, vaan myöskin työn mukana – ollut valmis kuuntelemaan, mitä parlamentti sanoo, ajatellen muutoksia, joita on tarvinnut tehdä. Ja tämän rakentavan yhteistyön, siitä voidaan sanoa, että hyvä esimerkki on se, että Unkarin edustaja tälläkin hetkellä on paikalla täällä ja seuraa tätä keskustelua. Minusta on hyvin tärkeää, että pääsemme asiassa eteenpäin. Edelleenkin ajattelen, äh, täytyy ottaa huomioon ne vaatimukset, että on saatava rahoitusta, on pystyttävä äh, paremmin kuin nyt hahmottelemaan rahoituskysymykset. Ja tämä on hyvin tärkeää pitkällä tähtäyksellä. Ja on tärkeää myöskin se, että yleinen mielipide voi hyväksyä eh, se, mitä tehdään näitä. Näiltä osin tullaan tekemään tarkistuksia. Pidämme hyvänä sitä, että on tekeillä kansallisia ohjelmia, joita komissio tukee. On, tämä osoittaa sen, että on hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken. Haluaisin tarttua kysymykseen, jonka kollegat ottivat esille, nimittäin äh, eivät kuitenkaan täysin. Kun direktiiviä työskennetään, oli täysin itsestään selvää silloin, kun siis kysymys oli direktiivissä, joka koskee ydinjätettä, että kaikki lähtevät liikkeelle siitä, että emme hyväksyneet ydinjäteturvallisuutta koskevaa direktiiviä. Me tuimme sitä, että komissio jätteiden käsittelyn yhteydessä myöskin ottaisi tähän ydinturvallisuusdirektiiviin mukaan sen, että jätteitä täytyy käsitellä huolellisesti mutta kokeiden ja testien jälkeen vielä tämän vuoden aikana hyvin todennäköisesti ydinturvallisuutta koskevan direktiivin osalta joudutaan tekemään muutoksia, joten on hyvin tärkeää korostaa sitä, että mahdollisesti siinä tapauksessa, että ydinturvallisuutta koskevat, koskevat kappaleet, jotka liittyvät ydinturvallisuutta koskevan direktiiviin, että ne saatetaan lopulliseen muotoonsa, ja on tärkeää, että ydinturvallisuutta koskevan direktiivin osalta on tehtävä johdonmukaisesti nämä kohdat valmiiksi, koska on loogista saattaa ne osaksi sitä. Totta kai tulee paljon tarkistuksia ja joudutaan tekemään valinta sitten niiden osalta niin, että valitaan kaikkein parhaimmat. Mitä tulee sitten ydinjätteiden käsittelyyn, on hyvin tärkeä kysymys tässä yhteydessä myöskin se, että että ydinjätteiden käsittelystä vastaavat nämä yritykset eivät voi saada sellaista monopolitoimintaa, joka voisi rajoittaa jotenkin markkinoiden toimintaa. Haluaisin ottaa esille tässä muutaman asian. Ensinnäkin, joka tapauksessa täytyy pakottaa ydinjätteen säilyttämisessä mukana olevat toimijat, että pyritään vähentämään jätteen määrä mahdollisimman pieneksi. Kokemus osoittaa, että kun on kysymys radioaktiivisesti alhaisista radioaktiivisista jätteistä, että eh, määrät ovat eh, eh, sellaisia, että yritykset ovat kiinnostuneet näistä, koska se ei ole tärkeää heidän liiketoiminnalle, mutta on tärkeää, että pyrimme keskittämään ydinjätteet mahdollisimman turvallisesti ja tästä asiasta tulemme tekemään tarkistuksia. Toinen asia on se asia, jonka myöskin esittelen on ottanut jo osittain huomioon. Ei ole, voi olla niin, että että eh, uudet markkinatoimijat toimijat olisivat kärsimään jotenkin siitä, että jos he jollakin tavoin käsittelevät ydinjätteitä, että silloin ei voi olla sitä, että suljetaan jotenkin pois markkinoilta toimijoita, jotka toimivat mistä tahansa eh, Euroopan unionin alueella. Tähän liittyy myöskin jätteiden tuonnin ja viennin kysymys. Neuvosto, eh, anteeksi, komissio ja komission jäsenen mielipide on tiedossa. Me olemme sitä mieltä myöskin, että viennin osalta rajoitukset saavat aikeen sellaisia monopolitilanteita, joita me emme voi tukea. Olemme sitä mieltä, että vaikka Maailmassa on käynnistynyt harvoja jätteiden säilyttämisprojekteja. On varmaa, että tämä tilanne tulee muuttumaan, joten tässä yhteydessä haluamme avautumista. Mitä sitten tulee tuontiin? Olemme hyvin sallivia. Mistä tahansa Euroopan alueelta voidaan tuoda jätteitä direktiivin mukaisesti, se on mahdollista, ja on varmaa, että tämä ei kuitenkaan lisää kansalaisten tunnetta turvallisuudesta ydinjätekysymyksissä. Ja tulen sanomaan se, että ryhmämme nimissä voin todeta, että olemme enemmänkin yhtä mieltä neuvoston kanssa, neuvoston enemmistön kanssa, ja enemmänkin olemme yhtä mieltä myös enemmän esittelijän kanssa kuin komission ja komission esityksen kanssa. On tärkeää, että työ saadaan ajoissa valmiiksi sillä, jos parlamentin esityksen vaikutusta tarkastellaan, on tärkeää, että voimme saada mietinnön valmiiksi ajoissa ennen asiaa käsittelevää neuvoston kokousta niin, että meidän kantamme voidaan ottaa huomioon. Tähän suuntaan me ainakin tulemme pyrkimään. Kiitos. Ehdottaisin, että käytetään puheaikakelloa ja maksimissaan puheaikaa tarjotaan kaksi minuuttia, koska muuten aika ei riitä. Seuraavana edustaja Bytikova. Herra puheenjohtaja, enpä usko, että kaksi minuuttia riittää. Enkä tiedä, onko tämä nyt ihan järkevää toimintaa. Niin, kollega Bytikova, Toteaisin vain, että äskeiset puhujat saivat enemmän aikaa, koska olivat varjoesittelijöitä. Kyllähän tämä tietenkin on hankalaa, mutta jos joku, kaikki vaan yrittävät hiukan katsoa tuota puheaikakelloa, niin eiköhän tämä asia sitten onnistu. No, yritetäänpä sitten karsia. Eli ei kehuta täällä ketään, vaan otan vain nämä kriittiset seikat esille. No niin, tämä on teidän syytänne. Ensinnäkin, mitä tulee ydinjätteen määritelmään. Meidän mielestämme esitetty määritelmä on liian pehmeä. Pitkään on keskusteltu siitä, missä määrin voidaan spekuloida näistä tulevista teknisistä ratkaisuista vai pitäisikö vain sanoa, että jatkokäyttöä harkitaan tai on mahdollista tai siihen jopa pyritään. Minun mielestäni nämä ovat porsaan reikiä. Envisage-terminä on aika paljon, jos luova ihminen tätä katsoo tätä tilannetta, niin kyllähän sitä voisi keksiä vaikka ja mitä, mitä voitaisiin jatkossa tehdä. Ja silloin oltaisiin kierretty tätä jätemääritelmää. Ja sitten uraaniin liittyvät jätekysymykset, niitä ei pitäisi jättää ulkopuolelle, sillä on olemassa sellaista ydinjätettä, jota syntyy silloin, kun harvinaisia malmeja louhitaan, joten ei tämä ihan vedenpitävä määritelmä ole, se on liian pehmeä. Ja sitten toinen asia, tässä tarjotaan viennille oivat mahdollisuudet. Tämä on kyllä aika ihmeellistä. Sanottiin, että jos vienti mahdollisuuksia rajoitetaan, niin silloin se tarkoittaisi monopolien syntymistä, mutta sitten kun tällaista mahdollistetaan, niin silloin se johtaa automaattisesti epävarmuuden tilanteeseen. Kaikki tuntevat majakin Venäjällä. Katsokaapa sinne, niin näette, minkälaisia ongelmia voi syntyä, jos unioni lähtee viemään ydinjätettä ulkopuolelle. Niin kuin kollega Hall sanoi, niin meidän täytyy varmistaa, että se ydinjäte, joka on unionissa tuotettu, niin se pitäisi myöskin loppusijoittaa tänne. Komissaari Oettinger sanoi alun alkaen, että hän toivoo, ettei vientiä toteutuisi. Tämä oli keskeisin komission viesti. Minun mielestäni se oli vastuullinen ja järkevä viesti, mutta on valitettava, että meidän valiokunnassamme yritetään sitten vesittää tämä periaate. Ja sitten viimeisimpään huomio, huomautukseen, herra puheenjohtaja. Kyllä päänvaivaa aiheuttaa minulle myöskin tämä pois siirtämisen periaate. Me tiedämme, miten tärkeästä periaatteesta on kyse, mutta sitten kun valitaan sellainen määritelmä, joka mahdollistaa myöskin sen, että yksittäiset jäsenvaltiot voivat jättää tällaisen loppusijoituspaikan niin sanotusti avoimeksi ja silloin mukamas varmistetaan poissiirtämisen mahdollisuus ja periaate, niin silloin kyllä ajaudutaan ojasta allikoon, sillä me tiedämme, että vain ainoastaan suurin rahallisen panostuksin näitä jätteitä voidaan siirtää pois. Mutta onhan täällä tietenkin hyviäkin periaatteita, eli säästyttäjä maksaa periaate ja sitten, että sotilaskäytössä syntynyt jätekin huomioidaan. Mutta on tässä muutamia asioita, joita ei ole huomioitu. Eli ettei toimita Oettingerin viitoittamalla tiellä, eli että huomioitaisiin tieteen ja tutkimuksen tämän hetkinen tilanne. Minun mielestäni nämä seikat ovat jääneet huomioitta. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Henin. Merci, monsieur le président. Deux minutes. Kiitos puheenjohtaja, siis kaksi minuuttia. Olemme keskustelleet omissa maissaan siitä, että kotitalousjätteet pitäisi sijoittaa mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa ne työtetään. Jos siis näin tehdään kotitalousjätteiden kohdalla, niin olisi nor- ihan normaalia, että myöskin ydinjätteet sijoitettaisiin mahdollisimman lähelle tuotantopaikkaa. Mielestäni on myös aivan normaali käytäntö, että ne, jotka tuottavat näitä mm-hmm. jätteitä, niin myöskin kantavat siitä vastuun. En kuitenkaan ymmärrä sitä, miten parlamentti ja komissio tässä aikovat edetä. Katsotaanpa vaikkapa Ranskan tapausta. Meillä tuotetaan energiaa ja se on julkisen palvelun alaisuudessa tuotettua energiaa. On voitu säästää rahaa, kun on käytetty ydinpolttoainetta ja tällä tavalla on voitu kehittää maata. Tästä on hyötynyt ydinpol- siis ydinvoimasta ja siitä koituvista säästöistä ovat hyötyneet myös muu energia-alat. Jos tässä mennään tällä tavalla eteenpäin, niin kohta on kaksi eri yhteiskuntaa eikä mitään julkisia palveluja. Toisilla puolilla on EDF, sähköntuotanto, ja toisella puolella GDF, kaasutuotanto, Ja ne ovat, olisivat yksityisiä. Joka tapauksessa kumpikin taho on jossain vaiheessa hyötynyt toisestaan. Ja on jäsenvaltioita, jotka ovat jo tehneet tällaisia päätöksiä ja älykkäästi hoitaneet näitä asioita ja ottaneet huomioon sen, että kansalaisten turvallisuus on ehdottomasti huomioitava. Jos maiden täytyy kerran toimia yhdessä, niin tätä toimintaa täytyy myöskin valvoa. Monopoliasemasta haluaisin puhua hieman. Jos kaikki vapautetaan ja kaikki voivat tehdä mitä haluavat, niin lähetetään sitten vaan aina Afrikkaan meiltä kemikaaleja, jotka Afrikassa haudataan johonkin syvälle maahan. Siellä vapautuu sitten paljon myrkyllisiä aineita. Tämä johtuu vain siitä, että markkinat on vapautettu ja yritykset ovat turvallisuuden kustannuksella tehneet rahaa. Kiitos ja seuraavana edustaja Vidal Quadras. Thank you, President. First of... Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää esittelijää Rova Jordania erinomaisesta työstä, jota hän on tehnyt. On totta, että Fukushiman onnettomuuden valossa lyhyen tähtäyksen skenaario on muuttunut, mutta yhä enemmän voidaan todeta, että ongelma on kiireellinen. Meillä on hyvin erilaisia näkemyksiä tässä talossa ydinenergiasta ja siitä sen osuudesta energia miksissä, joten Fukushimasta emme, emme saaneet hyväksyttyä päätöslasemaa Fukushimasta viime täysistunnolla. Radioaktiivinen ydinjätestä on olemassa, meillä on vastuu, joka on kohdattava. Monet asiat, joissa tuen äh, rouva Jordanin äh, tarkistuksia liittyvät avoimuuteen, tieto, ketjuun. Hän esityksessä siitä, että luotaisiin klassifiointijärjestelmä tai että luvan saajilla olisi velvollisuus ottaa yhteyttä sääntelyviranomaisiin ehdollisuus, jotka liittyvät tällaisten safety caseien määrittelemiseen ennen kuin, ennen kuin he, tämä laitos voi ottaa vastaan jätettä. Myöskin se, miten tärkeää on tutkimus tällä alueella ja palauttamisperiaatteen merkitys. Hän on myös voimakkaasti esille kansallisten säätelyviranomaisten roolin. Tässä on yksi asia, joka liittyy alueellisiin varastoihin ja olen yhtä mieltä Estelen kanssa siitä, että täytyy turvata tietyt perusperiaatteet, kun tällaisia yhteistoimia käynnistetään. Mistäkin tietysti voitaisiin keskustella, Jordan on se, mikä, minkä pite, miten yksityiskohtaista pitää olla se, miten määritellään näitä asioita asetuksessa, mutta olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että perusperiaatteiden varmistaminen tässä vaiheessa on olennaisen tärkeää. On yksi asia, jonka osalta voin sanoa, että olen eri mieltä kuin te, jos sallitte, Rova Jordan. Ja se on kohta, joka koskee rahoitusta. Hyvin tärkeää on, Rova Jordan, että varat ovat olemassa, ne ovat saatavilla silloin, kun niitä tarvitaan. Se on hyvin tärkeää. On syytä muistaa, että 2004 yrityksemme toimiasiassa kaatui juuri tähän, koska me pyysimme liikaa ja neuvostossa koko asia kaatui. Joten komission kanta on varovaisempi, mutta ei suinkaan vähemmän tehokas, joten meidän pitäisi ehkä olla enemmän komission esityksen takana kuin teidän takana tässä asiassa. Mutta joka tapauksessa kiitän erinomaisesta työstä ja odotan mielenkiinnoilla tulevaa keskustelua. Hmm? Yes, Thank you, Chair. First... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun onnittelut Romanalle tästä erinomaisesta työstä. Haluaisin kiinnittää huomionne yhteen seikkaan. Olen huolissani siitä, että ongelmia saattaa syntyä koskien artiklan 4.3 soveltamista. Eli kaikenlaiset radioaktiiviset jätteet ja niiden loppusijoittaminen unionin alueella. Kun yritetään EUn alueella löytää alueellista ratkaisua, niin se on kyllä liian rajallinen lähestymistapa ja se saattaa johtaa yhtäältä juridisiin että myöskin sosiaalistaloudellisiin ongelmiin. Tällä hetkellä ei vielä tiedetä, miten unionin intressejä voitaisiin vaalia, jos unionin rajojen ulkopuolelle jätetä ei voitaisiin viedä. Ja tämä artikla saattaisi johtaa myöskin ongelmia pitkään aikavälin sopimusten täytäntöönpanoon liittyen, kun niitä on solmittu kolmansien valtioiden kanssa – Euratomissahan nämä sopimukset on hyväksytty. Ja mitä tulee vielä tähän artiklatekstiin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että alueellisia ja globaaleja ratkaisumalle ei voitaisiin työstää. Ja se kyseenalaistaisi nykyisiä alueellisia globaaleja aloitteita. Mainittakoon tämä uhan alentamisaloite, johon osallistuvat myöskin Euroopan unionin ulkopuoliset maat. Tämä kieltolauseke tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni eristäytyy muulta maailmalta etsittäessä alueellisia ja globaaleja ratkaisumalleja. Tämän tyyppisen yhteistyön vaaliminen olisi tärkeää turvallisuuden varmistamiseksi ja juuri ydin voimaan liittyvä turvallisuus ei tunne geografisia rajoja. Ja on sanomattakin selvää, että pienet maat, joilla on ydinvoimaan liittyviä ongelmia, niin mahdollisesti syntyvät jätteeseen liittyvät, jätteisiin, jätteiden leppusijoittamiseen liittyvät ongelmat saattavat johtaa hyvinkin suuriin ongelmiin. Ja tästäpä syystä kyseinen artikla on ristiriidassa EUn laajuisen ydinvoimaa ratkaisun löytämiseksi, löytämisen kanssa. Mielestäni meidän täytyy tarkkaan harkita, onko tällainen kieltolauseke paikallaan tämän tyyppisessä tekstissä. Kiitoksia. Belet. Seuraavana kollega Belet. Can you please the micro, Mr. Voisitteko sammuttaa mikrofonin? Thanks, uh, Chairman. Uh, Herra puhemies, niin kaksi minuuttia niin kuin sanoitte. Eli ottaisin esille kaksi artiklaa. Ensinnäkin kolmosesta ja sitten kympistä. Kolmonen liittyy määritelmiin ja täällä on sanottu, että pois siirtäminen siihen liittyisi jokin lopullisuuden aspekti ja se saattaisi aiheuttaa epävarmuutta, koska tämä saattaa herättää sellaisia vaikutelmia, että Kaikenlainen varastointi ja loppusijoittaminen tarkoittaisi maanalaista loppusijoittamista ilman poissiirtämismahdollisuutta. Minun mielestäni tämä ei ole järkevä ratkaisumalli. Ja se ei välttämättä ole turvallisuusaspektiin vedoten järkevää, joten ehkä meidän tulisi vielä tätä määritelmäkohtaa tarkastella uudemman kerran. Ja sitten vielä tästä artiklasta 10 ja siihen liittyen liittyvästä tarkistuksesta, jonka esittelijä on muotoillut. Kyse on näistä taloudellisista voimavaroista, jotka jäsenvaltioiden varmistettava. Viittaisin tässä myöskin niihin kustannuksiin, jotka liittyvät myöskin huoltotoimenpiteisiin. Voi toki olla järkevää mikäli varastointi tapahtuu maan pinnalla, mutta silloin kun nämä jätteet on varastoitu maanpinnan alapuolelle, niin silloin tilanne ei ole välttämättä niin yksiselitteinen, ainakin asiantuntijani olevat näin minulle kertoneet. Silloin kun puhutaan maanalaisesta varastoinnista, niin tällaista varastoa ei voida enää huoltaa. Huoltohan tarkoittaa sitä, että voidaan valvoa, vartioida, varmistaa, katsoa, miltä tilanne näyttää, mutta sehän maan alla ei ole oikein mahdollista. Ja sitten viimeisin huomio, ja se liittyy myöskin näihin taloudellisiin voimavaroihin, eli kustannuksiin. Taloudelliset voimavarat tarkoittaa myöskin se, että, tai tarkoittaako se se, että tämä ydinvakuutus, ydinvoiman vakuutus kuuluisi myöskin tämän piiriin. Olen kuullut jotain tällaistakin puhuttavan, mutta en ole varma, kuuluuko tämä ydinvoimavakuutusaspekti tähän taloudellisiin voimavaroihin liittyvään artiklaan. No niin, vajaa vartti on vielä aikaa tarjolla. Sen jälkeen tänne tulee komissaari vieraalle, mutta haluaisin antaa vielä neuvostolle, komissiolle ja esittelijälle puheenvuoron. Joten yrittäkääpäs pitää tämä mielessä, kun käytätte puheenvuoroa. Mutta ensimmäisenä puheenvuoro komissiolle. Pääjohtaja Faros, olkapas hyvä. Herr Vorsitzender, äh, vielen Dank. Äh, niin, paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Koska aika on kortilla, niin sallitte kuitenkin, että kiitän esittelijää hänen tekemästään erinomaisesta työstä. Haluaisin kommentoida näitä esitettyjä asioita. Ensinnäkin tähän pois siirtämiseen. Meidän ehdotuksestamme sitä mahdollisuutta ei ole suljettu pois. Me olemme tarkoituksella jättäneet tämän mahdollisuuden tarjolle, mutta emme sano, että pois siirtämisen pitäisi olla tiettyjen kriteereiden täyttyessä mahdollista. Mielestäni tilanne on sellainen, että jos joku jäsenvaltio omaa loppusijoituspaikan, niin sillä tulee olemaan omat poissiirtämislausekkeensa. Ja ne voivat poiketa maasta toiseen huomattavassakin määrin. Eli me emme tähän puutu, jäsenvaltiot voivat itse määritellä sen, miten toimivat. Ja mitä tulee taloudellisiin voimavaroihin, niin uskokseni edustaja Vidal Quatras totesi selkein sanakääntein, miten arkaluonteisesta aspektista on kyse. Komission toivomuksena on se, että voimme varmistaa sen, että tarvittavat taloudelliset voimavarat ovat käytettävissä silloin, kun loppusijoituspaikkaa on lähdettävä rakentamaan. Komissio on jo aikanaan laatinut suosituksen jo vuonna 2006 ja mielestäni tätä suositusta sovelletaan jo aika laajalti. Tietenkin parlamentti voi mennä vielä pidemmälle ja määritellä tiukempia tai lisää kriteereitä, mutta haluaisin tässä yhteydessä vielä kerran korostaa sitä seikkaa, että tärkeintä on, että taloudellisia voimavaroja on käytössä. Meidän ei tule niinkään määritellä, että miten nämä varat voidaan vapauttaa. Se ei ole se kaiken A ja O. Ja sitten tämä kriittinen seikka, eli ydinjätteen vienti unionin rajojen ulkopuolelle – Ensinnäkin tässä täytyy muistaa, että ydinjäte ja sellaiset materiaalit, joita voidaan käyttää uudestaan, ne ovat kaksi eri asiaa. Ja uskoakseni komissaari on monessa yhteydessä todennut, että turvallisuus voidaan taata vain ja ainoastaan silloin, kun komissio voi vaikuttaa myöskin loppusijoituspaikkojen turvallisuuteen. Ja turvallisuuteen voidaan vaikuttaa vain ja ainoastaan silloin, kun loppusijoituspaikka on unionin alueella. Ja tästäpä syystä toteaisinkin niin kuin komissaari, että unionissa tuotettu jäte, sen pitäisi jäädä myöskin unionin alueelle, jotta minä voin vaikuttaa loppusijoitukseen ja valvoa toimintaa. Näin komissaari on todennut useampaan otteeseen ja tiedän toki, että neuvostossa tästä asiasta vielä väännetään kättä, mutta tiedän myöskin sen, että kompromissi tullaan muotoilemaan mutta komissio tulee tarkkaan katsomaan tätä kompromissiehdotusta, mutta tällä hetkellä joka tapauksessa meidän poliittinen viestimme on se, että jos halutaan turvallisia loppusijoituspaikkoja, niin niihin pitäisi pystyä vaikuttamaan. Ja jos ne ovat kolmansissa maissa, niin silloin yhteisö ei voi vaikuttaa näiden loppusijoituspaikkojen turvallisuuteen. Ja mitä tulee muihin huomioihin, niin on tietenkin selvää, että me tarkastelemme näitä kansallisia raportteja ja tämä safety casein pitäisi olla mahdollisimman yksityiskohtainen, jotta luvan voisi saada. Mutta ilmeisesti täällä on päässyt syntymään yksi väärinkäsitys ja se liittyy tähän loppusijoituspaikan määritelmään. Final storage. Asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tämä on ristiriitainen määritelmä. Ja erityisesti kollega Hallin suuntaan toteaisin, että tämä sana disposal pitää sisällään sanan final. Ja silloin kun puhumme storageista, eli varastoinnista, niin silloin voimme puhua vain ja ainoastaan noin 30 vuoden jatkumosta, mutta tämä storage pitää sisällään myöskin tällaisen interim storage-aspektin. Mutta mitä tulee tähän interim storage aspektiin, niin Fukushima on opettanut meille, että tällainen välivarastointi ei takaa turvallista ratkaisumallia. Välivarastointi tarkoittaa käytännössä sitä, että se ei ole lopullinen ja se ei pidä sisällään tätä uudelleen saatavuutta, joten kun aikakin on kortilla, niin en haluakaan puhua tässä enää sen enempää. Halusin ottaa vain esille nämä tärkeimmät asiat. Kiitoksia oikein paljon ja seuraavan neuvoston puolesta Laszlo Koblinger. Niin alkuunhan teillekin esitettiin kysymys. Kiitos puheenjohtaja, hyvät näistä herrat. Olen iloinen siitä, että voin osallistua tähän tämänpäiväiseen kokoukseen ja haluan kiittää Rova Jordan Ciseljiä havainnoista, joita hän on tehnyt ja siitä, että hän jo aikaisemmin antoi ne meille tiedoksi. Hän on tehnyt monia hyvin hyödyllisiä havaintoja ja nämä olivat hyvin tärkeitä. Viime versiossa, joka valmistui viime perjantaina, ovat mukana – nämä palautumisvirta koskevat kysymykset. Siinä on myöskin mukana tutkimuksen kehittämisen merkitys, joten on nähtävissä, että on rinnakkaista ajattelua. Haluaisin palata yhteen asiaan, joka koskee mientiin, vientiin ja, ja tuontiin. Alusta asti Unkari on ottanut tärkeäksi kysymykseksi ydinlaitosten turvallisuuden ja samoin myöskin se, että käsitellään turvallisesti jätteitä, ydinpolttoainetta, ja näistä ollaan valmistelemassa direktiiviä. Jokaisen jäsenvaltion kannalta on saatava aikaan esitys, joka, joka voit hyväksyä työskennellä kompromissien parissa tällä hetkellä. Vientikielto sen osalta täytyy ja siihen liittyvät rajoitukset ovat sellainen asia, jota me pidämme erityisen tärkeänä. Sitten vielä kaksi asiaa, joihin haluaisin kiinnittää huomion. Toinen niistä on se, että puhuttiin useampaan otteeseen Japanissa lukuisten luonnonkatastrofien jälkeen tapahtuneen ydinonnettomuuden oppeihin. Unkari on täysin yhtä mieltä Eurooppaa Eurooppa-neuvoston 25. malliskuuta tehneet havainnon, Management. että esitetty eh, direktiivi, joka koskee käytettyä ydinpolttoainetta, pitäisi hyväksymään pikaisesti. Eli nämä tapahtumat ovat johtaneet siihen, että olemme vakuutuneet siitä, että meidän pitää toimia asiassa edelleen. Lopuksi vielä, kun vuonna 2009 onnistui hyväksyä ydinturvallisuutta koskeva direktiivi, Kysymys oli puitedirektiivistä, sellaisena me sen näemme, ja se antoi mahdollisuuden sille, että viranomaiset pystyivät työstämään tällaisia viitetasoja, jotka ovat konkreettisempia, ja tämän jälkeen on ollut tällaisia viitetasoja, joita eri jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön omissa määräyksissään, joten jätteiden käsittelyssäkin me tarvitsemme sitä, että syntyisi tällainen puitedirektiivi mahdollisimman pikaisesti, jotta voisi lähteä liikkeelle työ, joka koskee samantyyppistä eh, viitetasojen työstämistä, joka osittain on jo olemassakin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt vielä edustaja Sislille puheenvuoro tämän keskustelun päätteeksi. Kollegom komissi. Kiitos oikein paljon. Kiitän kollegoita, kiitän myös komissiota sekä neuvoston edustajaa kaikista näistä huomioista. Oli todella mielenkiintoista kuunnella näitä huomioitanne. Ja olen varma, että pääsemme kompromissiin tässä monista asioista. Mutta sitten on myöskin asioita, joihin on hieman vaikeampi löytää ratkaisu. Teen kuitenkin parhaani, jotta saamme yhteisen kannan luotua. Täällä sanottiin, että on parannettava vielä määritelmiä. Tässä on vielä tehtävää. No aivan varmasti otan hyvin vakavasti huomioon kaikki asiat, jotka liittyvät turvallisuuteen sekä kommentit, jotka liittyvät markkinoiden toimivuuteen. Otan huomioon myöskin kaikki ne huomiot, jois, jotka liittyvät siihen, että Euroopan parlamentin täytyy löytää ratkaisuja, jotka voidaan hyväksyä kaikissa toimielimissä ja jotka myös otetaan vakavasti jatkossa. Velet kysyi kahta asiaa, hyvin konkreettista asiaa. Ensinnäkin jäteiden käsittely. Aivan varmastikin kaikki ne laitokset, jotka kuuluvat direktiivin soveltamisalaan, eivät heti pysty käy, käsittelemään jätteitä sulkemisen yhteydessä. Jätteiden käsittely kestää vuosikausia. Näin ollen toimintaa täytyy myöskin valvoa. Sitten kysymys siitä, että pitäisi varmistaa riittävät varat erilaisia ydinonnettomuuksia varten. Tässä täytyy nyt erotella eri direktiivit toisistaan. Minun mielestäni tämä asia kuuluu ydinturvallisuusdirektiivin alaisuuteen. Rahoituksesta sitten tiedän, että ehdot näissä tarkistuksissa ovat hieman laajempia kuin mitä komission ehdotuksessa oli, ja voi olla, että neuvosto ei hyväksyisi tätä tekstiä sen vuoksi. Tiedän, mitä vuonna 2001-2003 tapahtui, kun direktiivi hylättiin sen takia, että että rahoitusehdot olivat liian tiukkoja. Meidän pitääkin nyt olla realistisia ja olen samaa mieltä siitä, että riittävät varat on taattava sitä varten, että jotain tapahtuisi. Samalla meidän pitää kuitenkin huomioida kansalaisten pelot, ja tähän liittyy valvonta ja avoimuus hyvin tiiviisti. Meidän pitää päästä yhteisymmärrykseen tästä ja sitten kun käsittelemme rahoituskoskevia tarkistuksia, niin varmaan pääsemmekin. Viennistä myös esitettiin useita huomioita. Olen valmis keskustelemaan niistä, jotta pääsemme kompromissiin. Emme voi myöskään sulkea ovea periaatteen vuoksi. Sloveni, Slovenian puheenjohtaja Sloveniassa on Slovenian ja Kroatian yhteinen ydinvoimayritys ja e, myös yhdessä näiden maiden täytyy huolehtia jätteen käsittelystä. Lopuksi Kiitän neuvostoa ja komissiota ja kaikkia keskusteluun osallistuneita. Kiitos. Varmasti pääsemme kompromissiin. Kiitos. So, dann bedanke ich mich herzlich. Sydämelliset kiitokset. Näin olemme saaneet tämän asian käsittelyn päätökseen ja muistuttaisin tästä hieman muuttuneesta aikataulutuksesta. Tarkistukset jätettävä 12. päivä kello 12 mennessä. Se ei johdu meistä, vaan käännöspalveluista on pyydetty lisää aikaa tai muutosta tähän aikataulutukseen. Ja 5. toukokuuta seuraava keskustelukierros ja 26. päivä sitten todennäköisesti lopullinen päätös tässä meidän valiokunnassamme ja kesäkuun kakkosessa täysistuntokäsittely Tämän verran tästä aiheesta. Se on näin tullut käsiteltyä. Ja melkeinpä aikataulun mukaisesti voimmekin siirtyä käsittelemään kohtaan neljä, mutta komission jäsen ei olekaan vielä paikalla. Me pidimme aikataulusta kiinni, mutta no, hän tulee varmaan näillä sekunneilla ainakin sihteeristön mukaan. No, odotellaan hetki, eiköhän tässä päästä piakkoon jatkamaan. Ei tässä kannata lähteä käsittelemään muita esityslistan kohtia. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf... Rakkaat kollegat, voisimmeko jatkaa? Tervetuloa vaan. Ja erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Neli Kruusin. Ja suurella innolla jäänkin jo odottamaan hänen alustustaan, mutta voisitteko arvokollegat tekin kuunnella niin, tervetuloa arvoisa komissaari Cruz ja saattekin saman tien puheenvuoron. Näin voitte alustaa tulevaa keskustelua. Aika on tarjolla kello viiteen asti, joten olkapa hyvä, arvoisa komissaari. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin tietoinen siitä, että Minulle tämä on nyt tilaisuus saada ajateltavaa. Olemme päässeet välin pari askelta eteenpäin. Haluan kertoa teille, mitä tällä hetkellä ollaan käsittelemässä, mitä me teemme. Joten todellakin on hyvin mielenkiintoista ja järkevää, että saan teiltä palautetta seuraavan matkan vaiheeseen. Continuing dialogue that we... Tämä on jatkuvaa vuoropuhelua, jota me käymme. Käymme sitä avoimin mielin, ainakin minä käyn sitä avoimin mielin. Laajan kuulemisen jälkeen varhaisvaiheessa siirryimme konkreettisiin toimiin syyskuussa. Lähdimme hyväksymällä tämän äh, laajakaista paketin ja siinä korissa on laajakanta laajakaista kommunikaatioesitys ensimmäisestä radiotaajuuspoliittisesta ohjelmasta ja seuraavan sukupolven yhteystekniikkoja koskevista suosituksista. Totta kai minä olen seurannut hyvin läheisesti teidän valiokuntanne työtä, mikä on hyvin tärkeää työtä. En nyt halua tässä imarrella teitä, mutta olen tietoinen siitä, mistä tässä valiokunnassa on kysymys. Se on hyvin läheisesti yhteydessä salkkuun, jota minä hoidan. Teidän työn, joka liittyy esimerkiksi laajakaista viestintään, mietintö on hyvin järkevä ja hyvin pitkälti liittyy siihen, mitä nyt on valmistella. Haluan kiittää esittelijää, ovat Savela ja valiokunnan jäseniä tuesta ja niin, että pyrimme ponnistelemaan saadaksemme kaikki eurooppalaiset yhteyden toisessa kanssa. Mitä tulee radiotaajuuden politiikkaohjelmaan, me uskon, että kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että spektriä pitää käyttää tehokkaasti. Nyt täytyy löytää sitten tapa, jolla voidaan säilyttää monimuotoinen spektrin käyttö saman aikaan, kun otetaan huomioon se, miten langaton tietoliikenne on kasvanut valtavasti. Ennen kaikkea, kun puhumme tiedosta, on uskomatonta, mistä todella on kysymys ja mitä voidaan odottaa. Aina kolmen kuukauden välein on uusia lukuja, uusia ennusteita, joten paine on suuri. Meidän pitää siis yhdessä parlamentin, neuvoston ja komission, meidän pitää yhdessä löytää toimivia kompromissiratkaisuja itse asiasta, mikä ei ole mikään helppo tehtävä. Aika ei ole sunkaan ystävämme, meillä on kiire, maailma liikkuu, eikä odota Eurooppaa, mikä on myös hyvin tärkeä asia, jonka haluan mainita. Olen tietoinen siitä, että tämä valikunta äänestää huomenna, mikä on hyvin tärkeä vaihe prosessia, ja vilvettömästi toivon, että voin luottaa teidän työskentelevään nopeasti niin, että – saadaan asia käsittelyyn ja hyväksyttyä toisessa käsittelyssä. Haluan vakuuttaa teillä, että olemme kuunnelleet Euroopan parlamenttia ja että komissio pitää tärkeänä äh, spektrin käyttöä tulevaisuudessakin toimintaan ja kulttuuriin. Meillä ei ole mitään valintaa äh, laajakaistan ja toiminnan välillä digitaalisen aikakauden olennainen kysymys on se, että molemmat sovitetaan yhteen mutta meidän pitää kohdata asia avoimin mielin. Mitä tulee kyberturvallisuuteen, tiedän, että olette hyvin huolissanne, niin kuin komissiokin on. Äskettäiset kyberhyökkäykset monia eurooppalaisia toimielimiä kohtaan ovat osoittaneet, että on tarvetta saada tietoturvaloukkauksiin ja niiden ennaltaehkäisyn keskittyvä ryhmä EUn toimielimiin. Ja olen kiitollinen siitä, että Maros Sefcovic ja minä saatoimme, ainakin meidän osaltamme, kaikkien toimielinten, myös parlamentin mukana ollessa aikaan rakentavan vaan jolloin saimme aikaan tällaisen ensimmäisen ryhmän, joka käsittelee asiaa ensimmäistä kesäkuusta, joka e, kokoaa olemassa olevan ammattitaidon instituutioista. Tämä on historiallinen askel kun sanoin asiasta kuulen muulle, niin hän sanoi, että se on järkevää. Mutta se, että kolme toimielintä toimii yhdessä tämän tyyppisessä asiassa, on tärkeää. Toivottavasti tämä ryhmä voi aloittaa toimintansa täysin 2012, ja voin sanoa, että parlamentti on tarjonnut kyberturvallisuusasiantuntemusta näiden suunnitelmien tukemiseksi. Tarvitaan lisää työtä myöskin, joka liittyy Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoon Enisaan. Olen kiitollinen siitä, että olette hyväksyneet ehdotuksen asetuksesta, joka laajentaa vanhaan tapaan 18 kuukaudella toimivaltautusta ja olen optimistinen sen suhteen, että voimme saada aikaan lopullisen hyväksynnän toukokuussa neuvostossa. Ajattelen, miten paljon haasteita liittyy verkkostoihin ja tietoturvallisuuteen tarvitaan nopeaa toimintaa. Meidän pitää saada aikaan toimet mahdollisimman pikaisesti valmiiksi, jotka liittyvät nykyaikaistettuun Enisaan mahdollisimman pikaisesti. Olen optimistinen sen suhteen, että tämä asia tulee etenemään ja tämäkin nousee esille, esille ja teillä on ensimmäinen käsittely tästä marraskuussa. Mit, mitä tulee sitten eh, kriittisen eh, tietoteknisen infrastruktuurin suojamiseen, eh, sitä koskeva tiedonanto hyväksyttiin 31. maaliskuuta ja asia on esillä ministerikokouksessa Unkarissa tällä viikolla. Tämä konferenssi on tärkeä sysäysasiassa maailmanlaajuisessa, samoin myöskin eurooppalaisen koordinoinnin osalta. Tätä minä varmaan tarvitse selittää teille. Kyberturvallisuus on maailmanlaajuinen kysymys, eikä ole mitenkään pelkästään Eurooppaa koskeva. Olen tietysti mukana myös eh, Euroopan unionin Yhdysvaltojen työryhmän toiminnassa, joka käsittelee kyberturvallisuutta ja kyberrikollisuutta, joka luotiin 2010 Lissabonin huippukokouksessa. Ja seuraamme myöskin internetin vastustuskyvyn ja vakauden kysymyksien käsittelyä tulevassa internetin hallinnan foorumissa, joka pidetään Nairobissa meidän tavoitteenamme on, että saadaan aika johdonmukainen strategia kyberturvallisuudessa, jossa ovat mukana kaikki toimivat jäsenvaltiot, yksityissektori, kansalaisyhteiskunta, samoin kuin Euroopan toimielimet. Yleisesti lisääntynyt luottamus käyttäjien ja myyjien osalta on olennaista, jotta voidaan luoda tehokkaampia online-yhteisöjä ja markkinoita. Tämä ei koske pelkästään minun salkkuani. Se edellyttää yhteistyötä myös Vivian Reddingin kanssa, joka liittyy tietosuojan uudelleen tarkasteluun ja myöskin siihen, miten tiedotetaan tietosuojarikkomuksista, ja, joka liittyy sähköisen viestinnän osalta tietosuojadirektiivin määräyksiin kysymyksiä, jotka nostaa esille toukokuussa. Me olemme tehneet, pitäneet kaksi verran kokousta, siis joka jotka liittyvät eh, näihin esityksiin, katsovatko ne riittämään ja, ja sit, vai tarvitaanko edelleenkin voimakkaampia toimia. Jos me saa tuloksia, niin minun täytyy toimia. Minä en pelkää toimia voimakkaalla tavalla. 2010 minä tuin myös läheistä yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan ja asianosaisten kanssa. Komissio käynnisti laajan kuulemisen, joka koski yleispalveluita – verkon neutraaliutta ja verkkovierailuja. Ja olen kiitollinen tälle valiokunnalle ja sen arvokkaalle panokselle yhteisessä huippukokouksessamme, joka, jonka parlamentti ja komissio pitivät verkon neutraaliudesta, mikä oli menestys. Se oli hyvin järkevää. Me olemme hyvin lähellä tiedonannon julkaisemista, jossa me vahvistamme, miten tärkeää on, että säilytetään avoin internet, innovaatio ja että sallitaan hallittuja palveluita. Verkkovierailuista niistä tehdään esitys viimeistään 30. kesäkuuta. Ja tässä yhteydessä minun täytyy myös mainita sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimisto, joka on tärkeä askel siihen suuntaan, että saadaan johdonmukaisempaa ja avoimempaa säätelyä kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tässä siirrynkin sitten lainsäädännön toimeenpanoon kansallisessa lainsäädännössä. Minun yksikköni ovat seuranneet hyvin läheisesti, miten telekom eh, puitemääräykset on pantu voimaan kansalainsäädännössä, ja olemme antaneet ohjausta tarvittaessa. Olemme vakavissamme 26. toukokuuta määräajan suhteen, emmekä epäröi käynnistää rikkomusmenettelyjä, jos tarpeen. Sitten tutkimukseen. Edessä on suuri vuosi. ICT 2010-konferenssissa, joka pidettiin Brysselissä viime syyskuussa, minä ilmoitin 780 miljoonan euron äh, pyynnön esityksistä. Se on suurimpia vuotuisia työohjelmia. Lähes 1,2 miljardia on vuoden 2011 budjetissa. Joten kysymys ei ole pelkästään rahasta, mutta se tekee elämän hiukan helpommalle, jos rahaa on ja voi saada eteenpäin aloitteita, joita syntyy. Ja tämä liittyy tietysti tutkimuksiin, joita tehdään korkeakoulussa ja teollisuuteen ja tietysti siihen, mitä me itsekin teemme. Joten ICT on hyvin tärkeä väline osallistumisen edistämiselle yhteiskunnassa. Verkon, esimerkiksi verkon sisällön saavutettavuus ja aktiivinen ja terve ikääntyminen on hyvin tärkeä kysymys näiltä osin. Ensimmäinen tilaisuus, joka järjestettiin viime marraskuussa parlamentissa, osoitti, miten tällainen digitaalinen televisio, joka on saatavilla, mahdollistaa sen, että ihmiset, joilla on tiettyjä rajoitteita, voivat hyödyntää tietoa, että voidaan saada sen kautta. Marraskuussa käynnistin yhdessä kollegani Jodalin kanssa ensimmäisen eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden aktiivisen ja terveen ikääntymisen osalta tavoitteenamme on, että vuoteen 2020 mennessä kansalaiset eläisivät pitempään ja riippumattomina hyvässä terveydessä. Kumppanuus on erittäin hyvä asia ja, ja johtaa tuloksiin. Tämä myöskin saa aikaan sen, että saamme eh, sen, mitä pitää tehdä, jotta saadaan seuraavan sukupolven terveyspalvelut eh, sellaiset, että kaikki pystyvät maksamaan niistä, ja ne ovat saatavissa myöskin kautta Euroopan. Myöskin hyväksyimme sähköisen hallinnon toimintasuunnitelman 15. Maal, joulukuuta 2010. Siinä hyödynnetään sisämarkkinoita ottaen käy, hyödyntäen asettaen julkiset palvelut kansalaisten ja yritysten käyttöön. Mitä tulee sitten tähän sähköisen hallintoon, hank, pilottihankkeet, jotka liittyvät tällaisiin julkisiin hankintoihin, sähköisiin äh, henkilöstötodistuksiin, ovat tekemässä julkisen sektorin toimivammaksi ja reagoivammaksi. Sen lisäksi olemme valmistelemassa seitsemättä puiteohjelmaa, eli yhteistä strategista puitetta. Monet asiat, jotka ovat esillä digitaalisella agendalla, äh, joka pidetään 16. kesäkuuta äh, täällä Brysselissä – ja minä toivon, että monet teistä osallistuvat tähän digitaalisen agendan yleiskokoukseen. Se tulee olemaan ensimmäinen eh, virstanpylväs tällä alueella. Monet mm, parlamentin jäsenet ovat jo aktiivisesti mukana. Toivon, että tulette mukaan. Teidän pitää olla tietoisia, että tämä tulee olemaan hyvin mielenkiintoinen tapahtuma. Sitten rakenteellinen keskustelu. Käyn siihen, minkälaisia mahdollisia toimia voitaisiin kuvitella vuonna 2012 Kesäkuussa 2010 Euroopan parlamentti pyysi komissiota arvioimaan poliittisia ulottuvuuksia, jotka liittyvät esineiden internettiin. Kun Euroopan parlamentti teki näin, se pyrki saamaan aikaan ehtoja, jotka liittyvät esineen internetin, joka kunnioittaa mark- markkinoiden todellisuutta, kansalaisten huolestumista, joka liittyy henkilökohtaisiin tietoihin, yksityisyyteen ja terveyteen. Ja kuten viime viikon maailmanlaajuinen sopimus, joka koskee rajoitauduksien tunnistamista, se on osoitus siitä, että olemme ottaneet tämän haasteen innolla vastaan. Myöskin me olemme pyrkineet edistämään Selvakin tupidepakettia edistämällä sähköistä henkilökorttia ja sähköistä allekirjoituksia – nämä järjestelmät voivat edistää sitä ja osoittaa sen, että kansalaisten kannalta näillä sisämarkkinoilla on merkitystä, myöskin digitaalisilla markkinoilla on merkitystä sekä yrityksille että yksilöille. Ja toisaalta minä vilpittömästi toivon, että tätä kautta, kun tämä tehdään sisämarkkinoiden keskeiseksi asiaksi, minä ja kollegani Michel Barnier, me otamme saman asenteen, eli pyrimme kiirehtimään asioita. Meistä on hyvin tärkeää, että otetaan huomioon myöskin älyllisen omaisuuden, henkisen omaisuuden oikeuksiin liittyvät kysymykset, joiden meidän täytyy sadakaan tuloksia, koska muuten syntyy luottamuksen puutetta ulkopuolisessa maailmassa, eikä vain pelkästään siellä. Me me olemme myöskin työskentelemässä sen parissa, että parannamme avoimen tiedon ja julkisen sektorin informaation uudelleenkäyttöä kolmella alueella. Tarkastelen vuoden 2003 direktiiviä uudestaan vuonna 2012. Pyrimme saamaan aikaan yhden luukun avoimen tiedon foorumin Euroopan tasolla ja myöskin muissa julkisissa instituutioissa ja rohkaisemme kilpailua, jolla pyritään kehittämään uusia sovellutuksia, jotka käyttävät julkisen sektorin tietoa. Esimerkkinä tästä esimerkiksi koodaustapahtumia, joita pidettiin viidessä eurooppalaisessa kaupungissa, jossa hyödynnettiin Eurostatissa olevaa tietoa. Ja tällä hetkellä me tuemme Euroopan laajinta avoimen tiedon kilpailua. Ja kuten on todettu digitaalisessa agendassa, komissio pyrkii saman aikaan lisää yhteentoimivuuden hyötyjä, jotka perustuvat siitä parannetaan standardeja hyödynnetään niitä 2012 pyrimme saman aikaan myöskin minimimääritelmää, joka koskee potilastietoja, joka mahdollistaa toimivuuden elektronisesti asiakkaan potilastietojen välittämisen. Tämä on jotakin, mikä voi pelastaa henkiä. Monia muitakin tärkeitä politiikan alueita on, joita haluaisin kehittää. Mainitakseni niistä yhden. Aion ehdottaa eurooppalaista pilvipalvelustrategiaa vuonna 2012. Se on äärimmäisen tärkeää Kysymys ei ole pelkästään siitä, että sen pitää olla avoin ja tehokas. Me tulemme avaamaan kuulemiset e, tulevina viikkoina. Ja tässä siis oli vain lista asioista, joita pitää tehdä. Toivottavasti voitte antaa minulle nyt ajattelemisen aihetta lisää. Kiitos. So, ganz herzlichen Dank, Frau Kommissarin. Sydämelliset kiitokset, arvoisa komission jäsen. 11 puheenvuoropyyntöä on esitetty. Ja viisana ihmisinä muistu, niin tiedätte, että aika on kortilla lyhyitä, ytimekkäitä kysymyksiä ja kommentteja. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Di Castillo. Niin, nyt panan tietysti kokeilen siksi minun älykkyyteni. Niin, aluksi suuret kiitokset komission jäsenelle – Minusta ensimmäinen, mitä haluan tehdä, on onnitella komission jäsentä, koska hänen sitoutumisensa määräaikoihin ja aikoihin, jotta saadaan liikkeelle tiettyjä hankkeita, tiettyjä esityksiä, on, ovat olleet julkisia, joten haluan myöskin onnitella todella esi- komission jäsenet tästä. No niin. Mutta tässä on siis kysymys sääntelyvälineistä, joita on myös esitetty. Jotkin niistä ovat tärkeitä, kuten tämä radiotaajuuspolitiikka, jota tämä valiokunta on keskellä tulee saamaan työnsä näiltä osin päätökseen huomenna. Haluaisin lisätä eräisiin kysymyksiin, joita otettiin esille seuraavan. Ajattelen aiheita. Ensisijaisesti yksi kysymys, joka tällä hetkellä on nousemassa yhä keskeisemmin esille keskustelussa tällä sektorilla on eh, pilvilaskenta, koska se on pilvipalvelut, se on asia, joka nousee jatkuvasti enemmän esille, joka oli siinä osalta myöskin turvallisuus väistämättä. Se on yksi niistä aiheista, joista meidän täytyy keskustella tulevina viikkoina ja myöskin ensi vuoden mittaan. Tässä mielessä transatlanttinen vuoropuhelu ja yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa on erityisen mielenkiintoista. Toisaalta haluaisin korostaa myöskin aiheen tai sen temaattisen näkökannan kannalta tämä smart grids, älykkäät verkot, joka liittyy sellaisiin aiheisiin kuin esimerkiksi energia, ja kaikkien jakeluverkkojen kehittämiseen, mutta toisaalta se myös liittyy internetin kehittämiseen, tämän esineen internetin kehittämiseen, joten se on asia, joka tulee olemaan yhä keskeisempi keskusteluissa ja sen esitykset, jotka liittyvät sen edistämiseen. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että on erityisen tärkeää eurooppalaisilla digitaalisilla markkinoilla. Komissio sen viittasi joihinkin ulottuvuuksiin, kuten sähköiseen allekirjoitukseen ja vastaaviin, mutta tämä tulee olemaan pysyvä asia, jossa pitkälti sisämarkkinoiden osalta tämä tulee olemaan jatkuvasti esille, mutta minusta on tärkeää, että meidän pitäisi hyödyntää kaikki tilaisuudet, mahdollisuudet, joita tarjoutuu tämän kehittämiselle. Sitten on kaksi foorumia, toisen mainitsitte te, joka on tämä digitaalinen yleiskokous, joka pidetään lähiaikoina, ja toinen, jota ei pidä unohtaa, on Internet Governance Forum, joka, johon liittyy myös tärkeä ulottuvuus ja joka myös, äh, ajatellen tätä digitaalista agendaa, on käsittelemässä siihen liittyviä kysymyksiä, mutta on tärkeää ottaa sekin huomioon. Kiitos. Angelika Niebler. Seuraavana edustaja Niebler. Dank, Herr verehrte... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, hyvä komissaari, arvon kollegat. Minäkin haluan kiittää teitä siitä, että olette tulleet meidän kanssamme keskustelemaan näistä asioista. Ja on hienoa, että esititte näin kattavan katsauksen siitä, mitä kaikkea te teette. Ja tämä oli kyllä vakuuttava luettelo ja me tulemme tulevina aikoina varmaankin aktiivisesti osallistumaan näihin keskusteluihin. Pari kolme huomautusta. Te viittasitte alkuun siihen, että Telekom puitepaketin täytäntöönpano tulee olemaan lähellä sydäntänne. Yksi suora kysymys. Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että nopeat internetyhteydet kaikille kansalaisille on kaiken A ja O näinä digitaalisen maailman aikoina. Mitä mieltä olette tästä digitaalisen verkoston rakentamisprojektista EU-ssa? Oletteko sitä mieltä, että ollaan päästy hyvin eteenpäin vai tarvitaanko uusia virikkeitä, yksityisen sektorin panostusta ja niin poispäin? Miten tämä liittyy tähän Berekiin? yhteistyöelimen toimintaan. Tietenkin kaikki pyrkivät tekemään kaikkensa, mutta ilmeisestikään järjestelmät eivät kehity niin nopeasti, mutta jos Eurooppa haluaa toimia kilpailukykyisesti, niin meidän täytyy kyllä varmistaa ensinnäkin, että kaikilla on pääsy laajakaista verkostoon. Ja sitten vielä seuraava kysymys tähän internetin kehitykseen kokonaisuudessaan. Me olemme valiokunnassa keskustelleet monista yksittäisistä seikoista, mutta te viittasitte verkkoneutraalisuusaspektiin ja kerroitte, että tiedonantoa ollaan komissiossa paraikaa valmistelemassa. Viime vuonna järjestettiin aiheeseen liittyen avoin konsultaatioprosessi ja se johti siihen päätelmään, että tässä vaiheessa sääntelyä verkkoneutraalisuuteen ei vielä tarvita. Ja nyt kysyisinkin, että oletteko edelleen samaa mieltä vai tuleeko tiedonanto pitämään sisällään viestin, jonka mukaan sääntelyä kaivattaisiin? Eli kiinnostaisi kuulla, mikä on tämänhetkinen tuntemuksen. Sitten verkkovierailukysymykset. Roaming 2 asetus on vielä voimassa ja muistaakseni erään konferenssin yhteydessä totesitte, että tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä saadaan varmistettua, että verkkovierailua kansallisten hintojen välillä olevat erot poistuisivat. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että mitä tuleman pitää. Roomin kolme asetusehdotuskin on jo muhimassa. Voisitteko kertoa, mihin suuntaan ollaan menossa? ja 26.2012 jälkeiselle ajalle onko komissiolla suunnitella jonkinlaisia sääntelyajatuksia, joten vo, josko voisitte kertoa tästä hiukan enemmän. Muitakin asioita olisi mielessä, mutta otetaan vielä tämä ver- pilvipalveluasia, johon tulette vielä palaamaan. Asia olemme käsitelleet myöskin täällä, kuten myöskin live Ja jatkaisinkin kollega Di Castillon kommenteista sanomalla, että huomenna live-valiokunta käy Washingtonissa keskustelemassa muun muassa tietosuojaan liittyvistä kysymyksistä ja yhdysvaltalaisten kanssa solmitusta sopimuksista, joten voisitteko kertoa tästä hiukan enemmän, eli miltä teidän strategianne näyttää tällä saralla. Ja vielä kerran kiitokset siitä, että pääsitte tänne meidän vieraaksemme. Ja seuraavana Van Nistelrooy ja vienopyyntö kaksi minuuttia, jos vain mahdollista, koska muuten tämä riistäytyy käsistä. Kiitoksia oikein paljon. Kyllähän minä yritän pitää kiinni tästä puheajasta. Pari huomiota. Ensinnäkin tietenkin kiittäisin tästä määrätietoisesta työohjelman toteuttamisesta. Tämä on ihan selkeä lähestymistapa se on hyvin konkreettinen myöskin sisällöllisesti. Ensimmäinen aspekti, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy Galileoon. Tällä hetkellähän me kannatamme projektin toteuttamista ja me haluamme tietenkin korjostaa tätä innovatiivisuutta, tutkimusta ja kehitysaspektia maailmanlaajuisestikin, mutta nyt tietenkin herää kysymys siitä, että kun ministerit eivät ole löytäneet ratkaisumallia, niin ilmeisesti tähän täytyy löytää um, komission puolella joku ratkaisu ja viittaa tässä juuri tähän budjetointikysymykseen. Sitten verkkovierailukysymykseen. Jos tuijotetaan vain näitä lukuja vuodelta 2007, niin kustannukset ovat laskeneet huomattavassa määrin, jopa alle puoleen. Mutta tämä teidän asettamanne määräaika 2015, eli että siihen mennessä roaming ja kansalliset hinnat olisivat samat, niin hyvältä näyttää, mutta onko jotain muita suunnitelmia komission puolelta tulossa? On kylläkin mielenkiintoista, että kyllä operaattorit tekevät voittoa, vaikka hintoja lasketaan. Frau Ticau. Ja seuraavana edustaja Tikau. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, prima... Kiitos, puheenjohtaja. Olen ensimmäinen sosiaalidemokraattien edustaja kolmen EPPn edustajan jälkeen ja käytän puheenvuoron. Käytän tilaisuuden hyväksi kiittääkseni komission jäsentä läsnäolosta tässä kokouksessa. Haluaisin kysyä hieman rahoituksesta. laajakaistainfrastruktuurin infrastruktuurin rahoittamisesta, jotta vuonna 2013 laajakaista oli saatavilla kaikkialla. Minkälaista rahoitusta tätä varten on suunniteltu? Ja haluaisin myöskin tiedustella, minkälaisia toimenpiteitä aiotte toteuttaa sähköisen osaamisen avulla, sillä tällä hetkellä kansallisella tasolla ei ole vielä riittäviä ohjelmia tämän asian osalta. Sitten sähköinen hallinto. Mielestäni alalla ei ole edistytty riittävästi, vaikkakin tietyt peruspalvelut julkisella puolella onkin. Jos nyt otetaan esimerkiksi vuonna 2001 hyväksytyt hankkeet, joita joissakin jäsenvaltioissa käynnistettiin, mutta mielestäni emme ole ponnistelleet riittävästi tällä alalla. Manchesterissa sitouduttiin siihen, että 50 prosenttia tuloista käytetään äh, tämän alan kehittämiseen, mutta siitä ollaan vielä kaukana. Tästä on annettu kaksi lainsäädäntöehdotusta. Esimerkiksi sähköistä allekirjoitusta koskeva direktiivi, sen muuttaminen – ja myöskin sähköinen tunnistaminen. Sitten sähköisen allekirjoituksen vastavuoroinen tunnustaminen on hyvin tärkeä tavoite, jotta voidaan toteuttaa digitaalisen alan sisämarkkinat Euroopassa. Haluaisin tietää, mitä aiotte tehdä näiden lainsäädäntöehdotusten osalta, siis sähköinen tunnistaminen ja sähköinen allekirjoitus. Olemme järjestäneet kuulemisia näillä aloilla, koska kyse on kahdesta hyvin tärkeästä alasta. Haluaisin puhua pilvipalveluista, mutta niistä on jo puhuttu täällä paljon. Olisi hyvä, että komissio myös puhuu kyberturvallisuutta koskevasta strategiasta. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Madurelle. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja Rouva Cruz. Ryhmäni nimissä haluaisin toivottaa teidät tervetulleeksi tähän valiokuntaan ja haluaisin myöskin eh, sitä kiitokset työstäni ja myöskin eh, onnitella sitoumuksistanne. Haluaisin tänään kuitenkin onnitella siitä, että olette toimineet johdonmukaisesti toimineet sen puolesta, että kaikista naisista voisi tulla digitaalisia. Te sanoitte, let's get every woman digital. Tämä lause on hyvin tärkeä arvoa komission jäsen, koska noin 20 prosenttia opiskelijoista insinööritieteiden alueella on naisia, vaikka heitä on 50 prosenttia opiskelijoista kaiken kaikkiaan. Ja naisten osuus informaatiotekniikan yrityksissä – on ratkaisissa tehtävissä laskettavissa yhden käden sormilla. On tärkeää, että seuraatte tätä ja että myös olette pyytäneet työntekijöitä ne katsomaan, mitä vaikutuksia on digitaalisella agendalla siinä, että olisi eroja siinä, miten eri sukupuolet ovat osallisina. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Olen pitkälti yhtä mieltä niistä asioista ja kysymyksistä, joita kollegat ovat esittäneet. Olen kuunnellut tarkkaavaisina ja haluan tarttua vain yhteen kysymykseen, joka liittyy tutkimukseen ja innovaatioon. Rova komission jäsen, sanoitte, että komissio tulee esittämään lainsäädäntöesityksen, joka liittyy kahdeksanteen puiteohjelmaan ennen vuoden loppua. Kuten aiemmissa puiteohjelmissa, ICT on yksi peruspilareista. Olen kuunnellut Rova Kekenkäinnin kollegan esitystä, joten puitteet, jotka pyritään lisäämään tietoa, jotka palvelevat markkinoita. Mitä te ajattelette, mikä teidän mielestänne pitää olla Painopisteitä tuetaan markkinoita, joita on kommunikaatiotekniikalla, vai pyritäänkö lisäämään tuntemusta ja taitoa? Mitä te ajattelette? Missä on tulevaisuus? ajatellen meidän kommunikaatiotekniikkamme osalta. Onko se tulevaisuus laboratorioissa, yliopistoissa vai suurissa teknologialan yrityksissä? Tämä olisi minun kysymykseni. Thank you, Chair, and thank you, Commissioner. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen, että olette tullut paikalle. Kiitos myös siitä, että kuvasitte työtänne. Kysymykseni on seuraava. Yksi kollega täällä jo kysyikin kahdeksannesta tutkimuksen puiteohjelmasta. Me aiomme käsitellä parlamentissa tätä tulevaa puiteohjelmaa – ja on myöskin annettu vihreä kirja. Siitä käydään julkista kuulemista. Keskustelussa tehän puhuitte muun muassa tieto- ja viestintätekniikoista, erilaisista sovelluksista, jotka liittyvät kahdeksanteen puiteohjelmaan. Kaikkia täytyy näillä uusilla aloilla kaikkia näitä sovelluksia on tutkittava erikseen. Olette sanonutkin, että olemme keskustelussa vasta varhaisessa vaiheessa, mutta haluaisimme teiltä kuitenkin näkemyksenne eh, ICTistä. Nyt on tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma Tähän on liitetty energia-asiat, ilmastonmuutos, terveyskysymykset ja olisikin hyvä, jos kertoisitte teidän kokemuksistanne näihin asioihin liittyen. Ja edustaja Tsukalas seuraavana. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset komissaarille, että hän on päässyt meidän vieraaksemme. Mitä tulee tietotur- tietoverkkorikollisuuteen, olen kuullut, että asiaa käsittelevä työryhmä olisi perusteilla hiljattain perustettiin Enisa – ja nyt herään kysy, herääkin kysymys, että miksei tästä asiasta voisi vastata Enisa verkko- ja tietoturvaviraston ominaisuudessa. Miksi meidän pitää perustaa tietoverkkoturvallisuusvirasto? Eikö tämä asia voitaisi antaa olemassa olevan viraston hoidettavaksi? De Angelis. Kiitos ja seuraavana kollega De Angelis. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komission jäsentä tästä esityksestä. Menen suoraan asiaan tai kysymykseen. En esitä ensimmäistä kysymystäni, koska Van Nistelrooy sen jo esitti. Minä myöskin todella vaadin, että Galileo-hanketta edistetään. En palaa kuitenkaan siihen. Kuten tiedät, puhuitte, uudet kuitiverkot ja niiden saatavuus täytyy voida myös varmistaa kilpailu uusissa, uusien verkkojen osalta. Mielestäni joissakin jäsenvaltioissa ei kuitenkaan suositusta noudateta. Ja monet jäsenvaltiot tällä tavalla estävät yhdenmukaistamisen, juuri kansallisten sääntöjen yhdenmukaistamisen. Myöskin suositukset vuodelta 2009, jotka koskevat hinnoittelua. Mobiiliviestinnän hinnat ovat laskeneet. 27 jäsenvaltioissa on toteutettu tätä suositusta – näin ollen tästä on ollut hyötyä erityisesti käyttäjille, siis kansalaisille. Mutta laajakaista mar- mobiilit ja kiinteät markkinat sitä vastoin ovat keskenään epätasapainossa. Näin ollen nämä puutteet ja ongelmat, erityisesti mitä tulee joidenkin jäsenvaltioiden hyväksymiin lainsäädäntöihin, voi jälleen uudestaan vaarantaa yhteismarkkinat tällä alalla ja erityisesti juuri ähm, kuituverkkojen osalta, valokaapelien osalta. Tähän pitää siis kiinnittää huomiota. Kiitos. Frau Cortines, Cortines. Kollega Cortines. Muchas gracias, señora Kiitos komission jäsen. No, muy de cerca haluaisin sanoa, että minua huolestuttaa se, se että miten voidaan ikääntyä, ikääntyminen olla, voi olla aktiivia, mutta kuitenkin saman aikaan eh, sanoisin, että olen todella kiinnostunut tässä asioista, ja, mutta monta kertaa sanoisin, että on monia verinäisiä laitteita, puhutetaan erilaisista teknisistä kysymyksistä, mutta hyvin vähän siitä, miten nämä käytännössä, miten voidaan käyttää. Hyvin vähän puhutaan myöskin sisällöistä. On puhuttu sairaalan ihmisistä, jotka ovat hyvin innostuneita siitä, että he ovat saaneet kansainvälisen masteritutkinnon, joka liittyy sairauksen käsittelemiseen, koska on hyvin tärkeää, että on tällaista innovaatiokapasiteettia – ja kuitenkin eh, en tiedä, missä tällaista innovatiivista koulutusta voitaisiin todella saada, koska kaikki nämä tekniikat, joita me nyt näemme, ja uskoakseni tämä tekniikka on huomattavasti nopeampaa kuin Nee, ist nicht da. Frau Herzog. Ja seuraavana edustaja Herzog. Chairman. Kiitos puheenjohtaja, hyvä komission jäsen. On mukava nähdä teidät täällä tänään. Te olette yksi aktiivisimmista komission jäsenistä ja olette osoittaneet sen, että naiset todellakin voivat olla digitaalisia. Meillä on lukuisia kysymyksiä. Voimme olla varmasti yhtä mieltä siitä, että Unkari puheenjohtajavaltiona on, on digitaalisissa kysymyksissä ollut tehokas ja, ja kun olette harjoittaneet yhteistyötä, se on ollut hyvä asia. Meillä on ollut hyvä kokous naisista ja tieto- ja viestintekniikasta, ja tätä asiaa pitää edistää kuitenkin edelleen. Seuraava muutama kysymys. Yksi, joka liittyy tähän pilvipalveluihin. Me puhumme niistä pilvipalveluista Euroopassa, me puhumme lainsäädännöstä ja ajattelemme sisältöä, mutta meidän pitäisi keskustella myös infrastruktuurista. Mitä te ajattelette strategisesta infrastruktuurista Euroopalle, eurooppalaisia varten, Euroopan unionin alueella? Miten se pitäisi kehittää, miltä se pitäisi näyttää ajatellen tulevaisuutta? Toinen kysymykseni. Voisitteko hiukan edelleen käsitellä digitaalisen agendan toimeenpanoa, nimittäin tällaiset epäkonventionaaliset laajakaistan muodot, kuten satelliitti, jos me puhumme laajakaistasta kaikille, me puhumme sellaista heikommista ryhmissä, olevista ryhmistä, kuten naisista, iäkäisimmistä ihmisistä, iäkemmistä ihmisistä ja pienistäkin suurista yrityksistä. Ja lopuksi, kun Euroopan parlamentin verkkosivuihin kohdistui kyberhyökkäys juuri pari viikkoa sitten, totesimme, että meidän pitää todellakin päästä eteenpäin tässä asiassa. Mitä te ajattelette tästä? Kiitos. Kalfin. Ja edustaja Kalfin seuraavana. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I'm... Um, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Arvoisa komissaari, sanoitte, että käsittelette myöskin verkkoturvallisuusstrategiaa. Minä jo pelkäsin pahoin, että tilanne ei kehity laisinkaan, mutta nyt olen jo hiukan optimistisempi. Kukaan ei jonkin aikaa sitten vielä halunnut ottaa hoidettavakseen tätä erittäin tärkeää asiaa. Löytyisi verkko, tietoverkko, hyökkäyksistä vaikka kuinka monia esimerkkejä. Ja te sanoitte, että olette suunnit valmistelemassa strategiaa. Se olisi tietenkin erittäin hyvä asia, mutta kuka komissiossa vastaa tästä? Tekö itse? Se olisi tietenkin erittäin hyvä asia. Tiedän, että tähän liittyy toimielin kysymyksiä, mutta kyllä me vaadimme ja kaipaamme kunnollista koordinaatiota silloin, kun kyse on tietoverkkoturvallisuudesta. Ja sitten pilvipalveluihin liittyen toteaisin, että kun strategia lähdetään laatimaan ajalle vuodesta 2012 lähtien, niin kyllä me tarvitsemme koordinointia. Eli kun strategia on valmiina, niin silloin pitäisi lainsäädäntötyön alkaa. Ja siinä vaiheessa vasta työ alkaa ja pari vuotta siitä tulee kestämään ennen kuin varsinaisia pilvipalveluasioita voidaan käsitellä Euroopan unionissa, joten mitä olette mieltä, mitä tällä väliaikana voitaisiin tehdä? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Högmark. Kiitos puheenjohtaja. Puhun hyvin lyhyesti. Jospa komission jäsen voisi antaa näkemyksensä siitä, miten EU suhtautuu maailmanlaajuiseen kehitykseen ja sen nopeuteen, miten meidän kehityksemme suhtautuu hyvin nopeaan kehitykseen muissa maailmankolkissa? Se on ganz einfache Frage. Niin, yksinkertainen kysymys. Ja seuraavana komission jäsen. Nyt voitte vastata näihin lukuisiin, hyvinkin erilaisiin kysymyksiin, ainakin jollakin tasolla. Olkaa hyvä. Ähm. Niin, saan aloittaa viimeisellä kysymyksellä, jonka herra Högmark esitti. Näyttää siis siltä, että se on helpoin, mutta se kuitenkin on kaikkein vaikein. Ensinnäkin me emme aina ole tietoisia, käytän tästä diplomaattista kieltä, emme ole aina tietoisia siitä, että me emme voi aina sanoa, että me meidän, meille käytämme aikaa niin paljon kuin tarvitaan, että teemme kehittelytyötä ja saamme loistavaa. Mutta jos aikaa ei ole, As I Ja juuri tätä varmaan Gunnar nyt ajattelee. Me olemme tietoisia siitä, tällä hetkellä on olemassa kehitystä, jossa Kaakkois-Aasia on aktiivinen, ei pelkästään tuottamassa kaikkea, mitä tarvitaan tämän kehityksen mahdollistamiseen, mutta se on myös käynnistämässä akateemisia ohjelmia, jossa joten kautta valmistuu tietoja ja viestitekniikalan insinööriä miljoona vuodessa. Ja jos he kaikki eivät ole aktiivisia tällä alueella, niin sanoisin, että kun on tällaisia lukuja, vertaan näitä nyt Eurooppaan, niin se mitä Euroopassa on, on vain pisara meressä joten kauko-itä ei ole enää pelkästään suuri kilpailija, vaan tuottaa ihmisiä, jotka ovat mukana koko kehitystyössä. Ottaen huomioon sisältöjen tuottamisen, esimerkiksi piilaakson puitteissa. Ja tässä on tapahtumassa todellakin uuden tyyppistä kehitystä. Ja kun me keskustelemme siitä, mikä on Euroopan tulevaisuus, meillä ei ole aikaa ottaa aikaa käyttöömme strategian etsimiselle, jossa kaikki pääsevät yksimielisyyteen kaikesta. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että jos me haluamme pelata omaa peliämme, meidän täytyy. Milloin, silloin meidän pitää pistää hiukan vauhtia päälle käyn nyt sitten lävitse muutamia kysymyksiä, josta voisin sanoa, että olen täysin yhtä mieltä. Naisten kysymykset. Meillä ei ole varaa, ei pelkästään Euroopassa. Meillä ei ole varaa jättää huomiotta niin monia lahjakkaita ihmisiä. Tätä on turha tässä ruveta selittämään. Se ei ole tarpeen selittää niille, jotka puhuivat asiasta. Jos alkaa toimia väärällä tavalla, niin silloin tällaista pätevyyden puutetta on vaikea korjata enää. On todellakin syytä aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten aloite, johon eräät naiset ovat lyhtyneet, jotka ovat tietoja virsitekniikan maailmasta, jossa tehdään ohjelmia kymmenvuotiaille tytöt saavat tietoa ja saavat taustaa teknisistä kysymyksistä, matematiikasta, kaikista niistä alueista, joista useimmat tytöt sanovat, että se ei ehkä kiinnosta heitä. Hei, tässä voidaan sanoa tytölle, että kyllä sen pitäisi ja se on, se on kiehtovaa ja se on niin lähellä yhteiskuntaa. Ja on syytä aloittaa kiinnostuminen asiasta jo kymmenvuotiaana. Silloin he ovat vielä mieli avoimia, avoimina ja miettivät sitä, minkälaisen koulutusväylän kenties valitsevat, joten voin sanoa, tärkeää on, että jokainen ihminen otetaan huomioon niin, että voidaan valmistella tällaista uutta asemaa Euroopalle. Tämä on tämä suuri haaste tässä salkussa. Tämähän on tällainen horisontaalinen, se on yhteydessä kaikkiin eri alueisiin – ei pelkästään John Dallin, vaan myöskin Cecilia Malmströmin kanssa, joka liittyy kyberturvallisuuteen. Voit, niin. Minä nyt sanoin, että kaikki oppilaiset mitä on digitaalisia tällaisen lauseen, joka ei ole mitenkään vierasta kieltä. Kaikki voivat ymmärtää sen. Mutta jos minä ajan tätä asiaa, silloin tämä eurooppalainen sanoo sitten minulle, voitko antaa minulle sitten luottaa luottamusta ja turvallisuutta. Jos et voi pitää sen hyvänäsi, minua ei kiinnosta epävarma, epäluotettava toimintatapa, enkä ole siinä mukana. Cyber. Tässä Cecilia Malmström juuri kyberrikollisuuden alueella ja minä, joka vastaan kyberturvallisuudesta, että me olemme nyt ne, jotka pyrkivät harjoittamaan läheistä yhteistyötä – ohjelmalla, joka liittyy tähän. Tällä viikolla pitää mielenkiintoinen ministeritapaaminen Unkarissa. Osa tätä tapahtumaa on sellainen, että siinä on mukana myöskin amerikkalaisia kollegoja, jotka käsittelevät turvallisuuskysymyksiä. Ja tämän tyyppisissä, tämän tyyppisissä toimissa voimme antaa enemmän perustaa, perustavaa tietoa näistä asioista – emme voi turvata sataprosenttista turvallisuutta, en, emme, se ei olisi realistista. Koko määritelmä on sinänsä jo haaste, mutta enemmän on nyt vaarassa kyseenalaisena. Teillä oli viime viikolla tämä kokemus siitä, ja komissiolla se oli pari viikkoa aikaisemmin tämä sama kokemus. Kysymys oli sunkaan siitä, että olisimme jotenkin epäkiinnostavia päinvastoin, me kiinnostava kohde. On tärkeää tehdä tämä turvallisemmaksi. Meillä pitäisi olla tämä CERT, tietoturvaloukkauksia käsittelevä työryhmä, se mitä se mahdollisimman pikaisesti toiminnassa. Minä ja Maros onnistuimme koko yhdessä järjestämään kokouksen ja myöskin parlamentti oli hyvin rakentava pyrki löytämään linjan, jolla pystyttiin vetämään mukaan kaikki ne yksiköt, joita tämä koskettaa. Ja voidaan sanoa, he eivät sinä sano, että tämä on minun kuningaskuntani, vaan minä olen sekä määrään. Näin tämä ei tietenkään toimi. Ulkopuoliset hakkerit, he nyt tietysti nauravat itse kipeäksi, jos me emme tee mitä on tarpeen tehdä. Enissä on tässä hyvin olennainen väline. Kokemuksellaan, asiantuntemuksellaan se tukee näitä toimia. Meidän pitäisi todellakin kattaa Eurooppa. Jotkin jäsenvaltiot toimivat jo loistavasti, jotkin ovat hiukan siis jäljessä, mutta meidän pitäisi hyödyntää asiantuntemusta ja kokemusta – ja myöskin sitä tietoa, mitä siis Enitsasta saadaan jäsenvaltioista, jotka ovat tässä nyt kärjessä. EUn Yhdysvaltojen työryhmä, joka käsittelee kyberturvallisuutta ja kyberrikollisuutta, toimii hyvin. Cecilia on toinen sen johtajista, mutta olemme läheisessä yhteistyössä. Aikaa pidä hukata keskusteluihin siitä, mikä on minun alue ja mikä on jonkun muun alue, joten erään toisen kysymyksen haluan ottaa esimerkiksi toisessa tilaisuudessa. Niin, Galileo. Miten mielenkiintoinen Galileo on. Se ei kuulu minun salkkuuni. Kollegani Antonio on aktiivinen Galileo-kysymyksissä. Mutta jos sallitte esittää yhden henkilökohtaisen kommentin, se on se, että tämän tyyppiset uudet yhteenotot, jotka liittyvät budjettiin, eivät ole yleisesti ottaen hyväksyttäviä. Tällaisissa asioissa pitäisi olla ehdotonta hallintaa näiden hankkeiden tapauksessa. Kysymyksiä ei pitäisi olla pelkästään teknisten kysymysten. Sanottuani tämän, nyt palaan takaisin omaan vastuualueeseeni digitaalisesta agendasta vastaavana komissiosena. Tutkimus, tämän otti parikin henkilöä esille täällä. Se on mielenkiintoinen ja meillä on hyvää yhteistyötä äh, Moran kanssa, joka tekee erinomaista työtä. Ei pidä väärinkäsittää sitä, mitä sanoin, että sanoin, että kaikki kollegat ovat loistavia, kaikki kollegat ovat tietysti loistavia, mutta voin sanoa, että aika join taistelu on kovaa, mutta me todella olemme yhtä mieltä lähestymistavasta, kun puhumme tutkimuksesta. Ja hän on tietoinen siitä, että on järkevää että on tällainen lähes, tutkimuslähestymistapa tieto- ja viestintätekniikassa ja että otetaan huomioon, että myös perustutkimus tieto- ja viestintätekniikan alueella on tärkeää. Silloin voi, voi syntyä uusia aloitteita hyvin paljon. Kysyitte, onko nyt sitten niin, että tämä tulee olemaan laboratorioissa vai, vai tulee olemaan houkuttelevaa, että sen meneminen laboratorion ulkopuolelle, siis tutkimus ja valmistautuminen kahdeksanteen tutkimuksen puiteohjelmaan. Keskustelu tänä aamuna, joka oli valtuuskunta, joka kertoi siitä, että tutkimuslaitoksissa ja teollisuuden piirissä, sama kuin niiden joukossa, jotka ovat mukana viime kädessä – kun tutkimuksen äh, pilottihankkeet on saatu aikaan ja kun asiat on pantu toimeen. Kaikki sanovat, käyttäkää tilaisuutta kahdeksannessa puitohjelmassa – ja se voidaan sitten yhdistää Gunnarin strategiaan siitä, mistä on kysymys Euroopassa, miten saadaan oma paikka jälleen kerran ohjaajan paikalla. Se on minusta tärkeää research people. We... Meillä on erinomaisia tutkijoita, meillä on erinomaista innovaatiota, innovaatioehdotuksia, aloitteita. Kysymys ei siis ole vain siitä, että tämä olisi eurooppalaista, meitä, meitä on, meillä on tätä Euroopassa, meillä on erinomaisia tutkimuslaitoksia, ja herra puheenjohtaja, voitte olla ylpeä erinäisistä laitoksista, joita on teidän maassa, niin toisaalta tämä on tietysti yhteen sattuvaa. Tämä on eurooppalainen ponnistelu. Meidän se pitää koota se, mitä meillä on, ja voidaan katsoa, miten voidaan yhdistää eri ehdotuksia. Sitten pilvipalvelut. Todella kiehtovaa, yksi pääprioriteetti. On välttämätöntä, että me kehitämme pilvipalvelupolitiikkaa. Mitä pikemmin sen parempi koska muut ovat jo aktiivisia tällä alueella. Meidän ei pitäisi odottaa ja katsoa. Se, että investoidaan pilvipalveluihin on strategisen tärkeää. Sillä tavoin tietokoneessa tulee todellinen hyötyväline. Ja tätähän me nyt olemme koko ajan korostaneet. Ja tällä hetkellä suurin osa tästä tulee Euroopan ulkopuolelta, se on fakta se ei suinkaan merkitse sitä, että sen tarvitsee tulevaisuudessakin olla näin. Päinvastoin tarvitsemme radikaalia toimia, joilla syntyy muutoksia. Siksi puhuin kuulemisista lähiviikkoina ja voin vakuuttaa teille, että se on yksi keskeisiä prioriteetteja ja varmaan saamme myöskin teidän tukenne. Ja tietysti sisältö, mistä tässä politiikassa on kysymys, se tulee olemaan kiehtovaa, mutta meidän pitää aloittaa eikä pidä odottaa, kunnes muut asiat on ensin ratkaistu. Verkkovierailut. Laajalti on sovittu, että verkkovierailujen nykyiset säännöt ovat suojelleet kuluttajia tähän saakka liialliselta ylihinnoittelulta, mutta me puhumme vain tietoa kehityksestä ja tässä nyt ei ole ollut tarpeeksi kilpailua näissä vähittäismyyntihinnoissa, jotka liittyvät tietoihin, mutta myöskin biteistä äänen osalta. Voin vahvistaa, että ajattelemme hybridilähestymistapaa. Kuulostaa hiukan ihmeelliseltä. Kysymys on hybridilähestymistavasta, jossa on rakenteellisia elementtejä, jotka liittyvät vierailun palveluihin, ja siinä olisi myöskin turvalausakkeita, jotka liittyvät niihin äh, henkilöihin, jotka tällä hetkellä haluavat käyttää nykyisiä järjestelyjä. Haluan selittää hiukan enemmän tätä. Olen kutsunut televiestinnän yritysten pääjohtajia, jotka ovat aktiivisia tällä sektorilla. Ja samassa tilaisuudessa kutsuttiin myös äh, yleisötoiminnan harjoittajien äh, pääjohtajia ja myöskin sisällön tarjoajien pääjohtaja Steve Jobs oli online-yhteydessä tilaisuuteen. Hän ei pystynyt tulemaan paikalle, hänen lääkärinsä ei antanut hänelle lupaa lentää. Myöskin tuottajat, valmistajat. Niin, puhuin heille, he sanoivat, että me ollaan kaikki tietoisia siitä, että nyt on tällaisen uuden tyyppinen ajattelu, jossa tässä on kysymys ja että luovuutta pitäisi edistää, että jos he omilla sektoreillaan pystyvät osoittamaan, että he voivat hoitaa asiat, silloin minä koen sen suureksi ilon asiaksi, koska minä en puuttuisi heidän johtajien toimeensa, en pystyisi johtamaan, hallinnoimaan heidän toimiaan. Se, mistä se on nyt kysymys, on neljä työryhmää, jotka ovat aktiivisia. Yhdessä Deutsche Telekomin pääjohtaja on johtajana ja yhdessä herra Levi Vivendistä – ja Ben Favaja valmistajien edustajana. He tulevat tekemään, he lupasivat, että he tulevat tekemään kaikkeensa tänä aikana, jotta he voivat tehdä ehdotuksia, jossa päästään saadaan aikaan tämmöistä uuden tyyppistä ajattelua. Ja toivottavasti me sitten saamme täyden liikkeen asiassa aikaan. Jos tämä ei ole mahdollista, voin vakuuttaa että tulen toimimaan ja otan asiassa ohjakset käsiin. Puhun siis strategiasta Euroopalle tällä koko kentällä. Meidän täytyy ensin osoittaa yrityksille heidän vastuunsa ja että nyt on huvit ohitse. Sitten eurooppalaiset ratkaisut päätöslauselmat. Olen havainnut kaksi päätöslauselmaa. Ensinnäkin sähköisten palvelujen turvallisuudesta me puhumme. Puhumme siis rajat ylittävistä yhteensopivuuksista. Olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä te olette todenneet, toden tekemään esityksen. Ja tässä sisämarkkinoiden toiminta, toimintapaketin korissa olen myöskin nyt liikkeelle siitä, että minun yksikköni joutuvat äh, tarttumaan kysymyksiin, jotka ovat näin perustavanlaatuisen tärkeitä, jotta on luotettavuutta. Ihmiset tunnistavat äh, sisämarkkinat. Äh, mainitsin tämän Michel Barnierille, sanoin, että olen hänen puolellaan, mutta liikenne on kaksisuuntaista – silloin hänenkin pitää sitten myös omalta osaltaan äh, saadaakaan tuloksia. puhumme henkisestä omaisuudesta, johon pitää myöskin tarttua, koska muuten meillä ei voi olla bileitä. Ja olen ehdottoman motivoitunut aikaan tuloksia, mutta puhuakseni miksi europeanasta, tehän tiedätte äh, sen ja sen, että meidän pitää olla tietoisia siitä, että kun emme ole ratka- niin kauan kuin emme ratkaise, miksi Orpo teosten kysymystä, mikä liittyy tekijän oikeuksiin, siihen standardiratkaisut eivät ole mikään ratkaisu. Mitä tulee sitten uusit, uudistettu Telekom-paketti, sen, toimeen, sen toimeenpano kansallisen kansalliseen lainsäädäntöön – olen aikaisemmin jo puhunut siitä, että olen päättäväinen asiassa. Minä en suinkaan pelkää tällaisiin toimiin ryhtymistä. Sitten verkkovierailuista, niistä puhuin. Pilvipalvelut 13. kesä-heinäkuuta. Siinä kaikki. Kiitos. Herzlichen Dank. Hienoa. Sydämelliset kiitokset näistä perusteellisista tiedoista. Kiitos, että ehditte käymään vieraanamme. Paljon kiitoksia. Näin olemme käsitelleet tämänkin asian loppuun. Täm, tapaamme toki tulevien kuukausien aikana uudestaan. Näin pääsemme esityslistalla eteenpäin ja nyt keskustelemme eu tutkimuksen seitsemännen puiteohjelman väliarviointi tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskevien toimintojen osalta. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Odi. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Nyt me käsittelemme tarkistuksia ja äänestämme huomenna. Muistutan, että Euroopan komissio antoi tiedonsa hyvin myöhään helmikuussa 2011 ja jotta Euroopan parlamentti voisi asiaa käsitellä niin, että mietinnöstä olisi jotain hyötyä, niin aikataulusta tehtiin hyvin tiukka, jonka siis esittelin teille. Haluaisin kiittää sihteeristön edustajia sekä Alfredo Susaa, Elisabetta Montanoa ja Tiffen Krollia työntekijääni. Edellä mainitut olivat EPPn neuvonantajia. Käyn läpi muutaman tarkistuksen. Me ehdotimme poliittisille ryhmille erilaisia kompromissiehdotuksia. Ensimmäinen kompromissiratkaisu koskee eurooppalaista lisäarvoa – tutkimuksen alueellistamista, naisten osallistumista, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, puolustuskysymyksiä, niihin palaan kohta, sekä Eurooppa 2020 strategiaa sekä innovati- innovaatioita. Kiitän varjoesittelijöitä, Britta Thomsen, Leena Ek, Philip Lambert, Victoria Formarisa, Matias. Me laadimme yhdessä 30 kompromissitarkistusta ja niistä 17 allekirjoitti neljä poliittista ryhmää ja loput allekirjoitti kolme poliittista ryhmää. Nyt puhun puolustuskysymyksistä. Ensinnäkin kompromissitarkistus eh, neljä. Me puhumme siinä eurooppalaisesta lisäarvosta kun taas alkuperäisessä mietinnössäni ennen kaikkea puhuin siitä, että eurooppalainen lisäarvo ei ollut kovinkaan itsestään selvää ja nyt me sitten kannatimme sitä. Esittelimme useita kompromissitarkistuksia yksinkertaistamiseen liittyen. Kiitän henkilöitä, jotka ovat todella tehneet työtä yksinkertaistamisen eteen ja me olemme siinä onnistuneetkin ottaen huomioon aiemmat tilanteet ja kokemukset. Sitten alueellistamista koskeva kompromissitarkistus oli hyvin vaikea sanallisesti muotoilla. Tavoitteena on, että seitsemännen puiteohjelman ja rakennerahastojen välinen yhteys olisi selkeämmin esitetty. Kaikki tämä liittyy Eurooppaan eurooppalaiseen tutkimusalueen ja me pyrimme myös siihen, että jäsenvaltiot osallistuivat enemmän tutkimuksen rahoittamiseen, mitä ne nyt tekevät. Tällä tavalla voimme luoda uusia infrastruktuureja alalle. Haluamme myös lisätä naisten osallistumista ja Jean-Marie puhuu puolustuskysymyksistä. Kirjoitin kohdan tästä asiasta – ja nimittäin siitä, että miten EUn tasolla voitaisiin rahoittaa puolustusalan tutkimusta. Joidenkin asiantuntijoiden mukaan vaikuttaa siltä, että olemme myöhässä, sillä puolustusalan tutkimus on hyvin kallista. Ja kun kyse on kuitenkin julkisten rahojen vähyydestä, niin olisiko järkevää yhdistää puolustusalan tutkimusrahastoja. Jotkut jäsenvaltiot tekevät tätä jo kahdenvälisesti. Esimerkiksi oma valtioni tekee tällaista tutkimusta tai rahoittaa sitä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Ja täällä mainitaan myöskin oikeusperusta, se koskee Euroopan puolustusvirastoa. Tämä voisi ehkä olla jonkinlainen alku yhteiselle rahoitukselle tai yhteiselle tutkimuspolitiikalle puolustus, puolustuksen alalla. Voisimme tällä tavalla tukea puolustusteollisuuttamme. Sitten Castillon, anteeksi Madorelin esittämä teksti. Minua kiinnostaisi teidän mielipiteenne siitä, saisiko Euroopan parlamentti enemmistön taakseen, jotta voidaan Euroopan komissiolle välittää tämä viesti. Korostan hieman tätä kohtaa, sillä meidän, onko nyt oikea hetki, että voimme välittää tämän viestin. Meidän pitäisi laatia tämä kohta vielä huomista varten, ehkäpä saamme sen aikaiseksi, ainakin täysistuntoa varten. Toivottavasti pääsemme sellaiseen muotoiluun, joka sopii kaikille poliittisille ryhmille. Tässä hyvä puheenjohtaja, pieni esitys kaikista 29 kompromissitarkistuksesta, joista valiokunta äänestää huomenna. Kiitos ja euro, ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Tsukalas. Λαμβάνω τον λόγο για να ευχαριστήσω κυρίως... Niin, pyysin puheenvuoroa jotta voisin kiittää kollega Odita erinomaista työstä, jota hän on tehnyt. Minä haluaisin myös onnitella häntä ponnisteluista jollakin tavoin koota lukuisat tarkistukset ja työstää viisaita kompromissiesityksiä. Nyt sitten itse aiheeseen. Se on todellakin hyvin vakavasti otettava asia. Ja haluaisin mainita sen, mitä komisen Cruz mainitsi. Tutkimus ja innovaatio ovat hyvin merkittävä asia. Ja myöskin tämä yksinkertaistamisen aihe, joka jo mainittiin, sekin aihe, jota Euroopan unionin pitäisi käsitellä. En ole kovinkaan luottavainen – kun ajattelen vuoden 2020 tavoitteita. Jos tarkastelee julkisia lukuja, mikään ei viittaa siihen suuntaan, että Euroopan unioni pystyisi selviytymään tästä maailmanlaajuisesta haasteesta. Kysymys on haasteesta, joka edessämme on siksi, että tiede globaalistuu, tutkimus verkottuu ja on vain niin, että sitten on taivuttava. On tehty merkittävä selvitys, jossa osoitettiin, miten tärkeää on, että on tällaisia verkkoja, tämän tyyppisiä knowledge network-verkkoja, jotka kokoavat yhteen tutkijoita kautta maailman. Ja tutkimuksen varat ovat siis 1,1 miljardia. Ne ovat lisääntyneet viime vuosina. 25 000 tieteellistä lehteä ilmestyy maailmanlaajuisesti. Ja joka päivä julkaistaan tuhansia artikkeleita. Useimmat ilmestyvät Yhdysvalloissa. 35 prosenttia artikkeleista on sellaisia, että niiden taustalla on yhteistyö. Ne nousevat taloudet, jotka mainittiin jo aiemmassa vaiheessa, niiden suoritukset ovat vähentyneet vuodesta 1986. Yhdysvalloilla on tilanne kuitenkin se, että se on menettänyt 20 prosenttia julkaisuista että Japani yli 20 prosenttia ja samoin myöskin Venäjä. Haluaisin myös viitata siihen, että on lisääntynyt 20 prosentilla ajattelen osuutta bruttokansantuotteesta Tarvoitteena on saada osuus lähivuosina nousemaan 5 prosenttiin. Rouva Cruz totesi, miten olennaisen tärkeää tämä kaikki on, joten ajattelen tässä tuhansia insinöörejä, jotka koulutettiin vuonna 2007, ja myöskin Intiassa on koulutettu paljon insinöörejä, joten meidän pitää todellakin pikaisesti ryhtyä toimiin, sillä tutkimuksen olla pelkkää puhetta. Meillä pitäisi olla todellista kehitystä. Ja jos toimimme tämän mukaisesti, on selvää, että meidän täytyy myöskin toimia yksinkertaistamisen puolesta. Emme saa siis tukea pelkkää kehitystä, vaan evoluutiota näissä kysymyksissä – vain tällä tavoin me voimme löytää voiman, jolla tutkijat voivat irrottautua byrokratiasta ja omistautua täysin tutkimukselle. Matthias. Seuraavana edustaja Matias. Kiitos, puheenjohtaja. Pyysin puheenvuoroa jotta voisin kiittää esittelijä Odia hänen työstään ja pyrkimyksistään ottaa huomioon kaikki ne tarkistukset, joita on mietintöä laadittaessa esitetty. Haluaisin kiittää häntä myös siitä, että eri kantoja pyrittiin lähentämään toisiinsa ja eri kannat on myös tunnustettu. Se on hyvin tärkeä asia. Luonnollisesti on myös asioita, joista emme vielä ole yhtä mieltä, mutta katsoisin kuitenkin aivan rehellisesti, että kompromissitarkistukset ovat johdonmukaisia, joissa otetaan prosessissa esitetyt huomiot. Kiitän teitä erityisesti tarkistuksesta, jonka itse esitin. Se on mukana kompromissitarkistuksessa, mutta ei, se ei kuitenkaan ole täysin katettuna. Se koskee huonommassa asemassa olevia kansalaisia. Kyllä näen oman kynäni jäljen tuossa ehdottamassanne tekstissä, joten kiitän siitä, että pääosin tarkistukseni hyväksyitte. Sitten puolustuskysymyksistä. Me emme päässeet tuossa asiassa yhteisymmärrykseen täysin. Kantamme ovat siinä kaikista kauimpana toista toisiaan, toisistaan ja toivomme, että pääsemme kuitenkin huomenna jonkinlaiseen tulokseen muidenkin varjoesittelijöiden kanssa, mutta toivon, että pääsemme yhteisymmärrykseen. Kiitos. Ek. Ja seuraavana edustaja Eik. Ähm. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Odille erinomaisesta työstä. Hän on ollut hyvin yhteistyöhalukas ja valmis ottamaan vastaan kommentteja ja ehdotuksia. Muutamia kysymyksiä kuitenkin vielä on mielessäni. Lähinnä seuraavasta seikasta. Meidän tulisi huomioida se, että teollisuus etääntyy tutkimustoiminnasta. Kyse ei ole vain ainoastaan PK-yrityksistä, vaan jos katsotaan näitä lukuja kaiken kaikkiaan, viimeisen kolmen tutkimusohjelman osalta, niin teollisuus ei oikeastaan enää innostu tästä toiminnasta, ja se kyllä aiheuttaa ongelmia kilpailukykyyn liittyen. Ja mitä tulee tähän muotoiluun koskien alueellisuutta, niin en ole nyt ihan varma, että onko tässä nyt joku väärinkäsitys syntynyt, eli että tämän politiikan pitäisi, tutkimus ja kehityspolitiikan pitäisi olla alueellista. Ja että rahoitustason pitäisi olla äh, alueellisesti kaikilla saatavissa. Minun mielestäni kyse on kokonaiseurooppalaisesta lähestymistavasta, johon me pyrimme. Ja kolmas asia, joka hiukan ihmetyttää liittyy tähän puolustusaspektiin. Minun mielestäni meidän ei tulisi avata uutta puolustustutkimuksen toimialaa. Me tiedämme, kuinka monia kansallisia tekijöitä tähän liittyy. Kaikki jäsenvaltiotkaan eivät ole samaa mieltä puolustusasioista ja puolustusjärjestelmistä. Ja muistutettakoon, että todellista eurooppalaista lisäarvoa voidaan saavuttaa monilla muilla alueilla, joten ehkä meidän pitäisi pane, panostaa niihin eikä lähteä halajaamaan jotain uusia alueita, jotka mielestäni kuuluvat kuitenkin vain ja ainoastaan jäsenvaltioiden hoidettavaksi. Kiitoksia. Frau Kollegin Ford. Ja seuraavana edustaja Ford. Um, thank you. And again I would... Kiitos. Jälleen kerran haluaisin kiittää esittelijää joka on tehnyt todella kovasti työtä, kun on ollut tiukka määräaika. Ja haluan myöskin kiittää henkilöstöä, joka on pyrkinyt toimimaan nopeasti. Niin, omalta kantani katsottuna. Minä olisin halunnut olla mukana allekirjoittamassa monia näistä tarkistuksista, mutta kun ei ole aikaa ja tulee Strasburgista mutta niin, eikä sillä ei sinänsä ole väliä. Olennaista kuitenkin on, että kun työskentelimme karvaljun mietinnön parissa, oli se vaihe, jossa oltiin lähes yksimielisiä asioista. Ja aika ajoin on sitten enää kysymys siitä, että ehkä puututaan hiukan kieleen ja voidaan ehkä ilmaista asioita siis paremmin. Jotkin kompromissit, Voisin puhua viidestä, jos kuudesta. Pidän erityisesti tarkistusta 27, jossa puhutaan eh, kvanttiloikasta yksinkertaistamisessa, semmoista erinomainen, sitä tulla tarvitaan. Mutta sitten on sellainen, josta olen hiukan eri mieltä. Tarkoituksessa yksi puhutaan yhteisrahoituksesta ja yhteisrahoitus sen lisääminen saattaa olla tietyissä hankkeissa hyvä asia, mutta ei se ei välttämättä sovellu kaikkiin, joten minä olisin ehkä poistanut sen lisäämisen, koska kaikki ei välttämättä, puiteohjelman rahoitus ei edellytä yhteisrahoitusta. Ehkä voitaisiin lisätä se siihen, että siellä missä se on soveliasta, mutta minusta ei ole hyvä, että sanotaan, että kaikki edellyttää yhteisrahoitusta. Se on ehkä hiukan liian pitkälle menevää. Sitten on muutama kohta, jossa puhumme rahoituksen lisäämisestä, sanomatta mistä rahat tulisivat. Ja näinä aikoina, kun pitää olla aika tarkkana siitä, mistä rahat tulevat, olen valmis tukemaan sitä, että investoidaan lisää tutkimukseen, mutta minusta meidän pitää olla täsmällisiä siinä, mistä rahat tulevat. Joten en voi tukea tarkistusta 26, jossa puhutaan rahoituksen kaksinkertaistamista, sillä jos me emme pysty sanomaan, mistä rahat voisivat tulla, emme ole kovinkaan uskottavia, jos tämä on pelkkää neuvottelutaktiikkaa seuraavi rahoitus, näkymiin ymmärrän sen taktiikana, mutta haluaisin hiukan sanoa, että myöskin uskottavuutta tulee lisää, sanoa, mistä voi tulla. Yhdeksän. Tässä on tehty hyvää työtä. Ajattelen, joka liittyy varojen käyttöön, mutta jos tätä mainitaan, niin pitäisi mainita jälleen kerran, mistä rahat tulevat, eikä puhua pelkästään rahojen lisäämistä. Tarkoitus 20. Tutkimusinfrastruktuuri Ehkä tässä on kielellinen kysymys, mutta siinä esitetään, että voidaan lukea näin, että puiteohjelman varoja tulisi käyttää esimerkiksi rakennuksiin ja laboratorioihin. Minä en ole tästä yhtä mieltä. Rahoja ei pitäisi käyttää tällä tavoin. Ne pitäisi käyttää tutkimukseen, tieteeseen ja siellä, missä infrastruktuuri tarvitaan, silloin pitäisi käyttää rakennerahastoja. Minusta Pitäisi joskus käyttää näitä kahta rahoituslähettä samanaikaisesti, mutta ei sunkaan tutkimuksen puiteohjelmaa infrastruktuuriin. Ja sitten tarkistus 11. Se on erinomainen tarkistus muissakin mielessä, mutta siinä puhutaan siitä, että pitäisi aikaan yhteinen järjestelmä, jolla arvioidaan tutkimusta ja yliopistojen toimintaa, suoritusta. Minä en ole varma siitä, mihin tällä pyritään. Meillähän on rinnakkaisarviointeja ja monet asiakkaan liittyvät erinomaiseen osaamiseen liittyvät eh, nimenomaan rinnakkaisarviointeihin. Niistä tarvitaan tietysti globaaleilla markkinoilla, ei pelkästään Euroopassa, joten ymmärrä, mikä tässä on tavoitteena. Se, että pitäisi olla tällainen EU-laajuinen järjestelmä, jossa luokitellaan tutkimusta, minä en oikein usko, että se toimii. Minusta näistä sanoista pitäisi äänestää erikseen. Ehkä tästä voidaan vielä keskustella ennen äänestystä. Frau Kollegin Madurell. Ja seuraavana edustaja Madurelle. Sí. No, niin. Haluaisin onnitella esittelijää tehdystä työstä ja myöskin varjoesittelijöitä. Ja menestelemme paristelemme pahoittelista, sitä, että ei voinut tulla ajoissa tähän valiokunnan kokoukseen. On tarkistuksia, joita hän on tehnyt ja ne ovat osa kompromissiesityksiä, joista esittelijä puhui herra Odi on puhunut siitä, että tässä valiokunnassa on puhuttu, on puhuttu paljon yksinkertaistamisesta ja me katsomme, että tämä on, meidän oli hyvin tärkeä mietintö, joka on Karvalion mietintö, mutta minusta on tärkeää, että me pidämme kiinni tästä kysymyksestä ja katsomme, mitä mahdollisuuksia parlamentilla on, kun on kysymys näin tärkeästä mietinnöstä, joka koskee tätä seitsemättä puitohjelmaa, sen arviointia. Tietysti katsoa myöskin pienikisuudet yritykset ja ajatellaan niitä suuria ongelmia, joita on ollut. Joten tämä mietintö, sen pitäisi käsitellä myöskin syvällisesti tätä kysymystä. Tiedän, olen ymmärtänyt, että esittelijä on tästä yhtä mieltä ja tältä osin tullaan pääsemään kompromissiin. Toinen kysymys joka liittyy tarkistuksiin, on se, että on tarvetta korosta, lisätä tutkimushenkilöstöä. On katsottava nimenomaan sitä, mikä suhde on suhtelukunnan väestön määrään ja mikä on naisten osuus tutkimusväestöstä, tutkimusväestöstä ja puitohjelman kautta on katsottu, että olemme edelleen kaukana tavoitteiden saavuttamisesta – olen yhtä mieltä siitä, että meidän pitää vahvistaa naisten osallistumista kaikkiin jonkin projektin vaiheisiin. Ja tästä asiasta on myös syntymässä kompromissiesitys. Ja haluaisin lopuksi sitten viitata esitykseen, jonka esittelijä on tehnyt, joka koskee alueellistamiseen, tutkimuksiin ja innovaation politiikoin alueilla. Minusta tämä näyttäisi hyvin tärkeältä aiheelta, josta on puhuttu useaan otteeseen. Kysymys ei ole pelkästään asiassa, joka liittyy tähän erinomaisuuteen, vaan kysymys siitä, miten käytetään eri politiikkoja, voidaan pyrkiä vähentämään ja tiettyjä alueellisia esteitä tai sukupuoleen liittyviä esteitä, jotta kaikilla olisi samat mahdollisuudet saavuttaa erinomainen taso. Odin osalta sanoisin, että olen yhtä mieltä siitä, että kun luin hänen mietintöään, minusta se olisi minulta osittain selkeämpi. Tulen lukemaan kuitenkin hänen syksyllä vielä kerran uudestaan tarkemmin. Mitä se tulee puolustukseen liittyvään tutkimukseen? Tarkistus, joka liittyy turvallisuuteen ja sen osa, osuuteen seitsemässä puitohjelmassa. Sekin on asia, josta varmasti voimme vielä päästä yksimielisyyteen kompromissin kautta. Kiitos. Edustaja Kavalio. Uh, Haluaisin vain lyhyesti kiittää esittelijää erinomaisesta työtä ja tavasta siitä avoimesta tavasta, jolla hän tätä työtä on tehnyt ja siitä, että hän on hyväksynyt ehdotuksemme. Olen erityisen kiitollinen siitä, että esittelijä Odi hyväksyi tämä yksinkertaistamisasiat ja sen, että otetaan huomioon myös kahdeksas puiteohjelma tässä mietinnössä. Tällä tavalla meillä on tiettyjä suuntaviivoja jo sen suhteen suhteen, minkälainen tulee kahdeksannesta puiteohjelmasta. Sitten budjettiin. Jotkut allekirjoittivat tarkistuksen budjetin kaksinkertaistamisesta. Me emme nyt voi niin paljon, jos me lisäämme siis varoja ja pyydämme varojen lisäämistä, niin osoitamme, että pidämme tutkimusta tärkeämpänä kuin muut asiat ja pyydämme siis seuraavassa EU-talousarviossa näiden varojen korottamista. Tämä liittyy EUn kokonaistalousarvioon ja meidän mielestämme meidän täytyy katsoa, mitä, minkä politiikan määrärahoja lasketaan, jotta saadaan lisää varoja tutkimukseen. Muut valiokunnat pyytävät varmasti samaa muiden politi- politiikkojen osalta, mutta meille ja Euroopan unionin kilpailukyvylle tutkimus on hyvin tärkeä asia ja siksi me teimme tämän tarkistuksen ja olen onnellinen tai iloinen, että Odi sisällytti sen kompromissitarkistukseen. Kiitos. Kiitos ja lopuksi vielä esittelijä Odi, olkaa hyvä. Euh, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän puheenvuoron käyttäneitä kollegoita, erityisesti poliittisten ryhmien varjoesittelijöitä. Muutamia huomioita. Herra Sokala on aivan oikeassa siinä, että aina kun puhutaan tieteellisestä tietämyksestä ja koulutuksesta, niin on hyvin tärkeää, että meillä on tietynlainen tieteellinen kulttuuri, tiedekulttuuri Euroopassa. Ehkäpä en tätä kovin hyvin muotoillut sanallisesti mietinnössäni, mutta meidän täytyy katsoa ja arvioida sitä, minkälaista aivokapasiteettia meillä on eri puolilla Eurooppaa. Emme tiedä, mitä Nobelin palkintoja mahdollisesti EU-sta voitaisiin, EU-ssa voitaisiin mahdollisesti tavoitella. Alueellisessa alueellisen politiikan valiokunta todennäköisesti tästä antaa myöhemmin lausuntonsa, mutta se ei ole vielä ehtinyt asiaa käsitellä. Ja juuri aluekehitysvaliokunta onkin ehdottanut alueellistamisen periaatetta. Pitää tietyllä tavalla suosia osaamiskeskuksia, huippuosaamista, mutta samalla täytyy katsoa eri puolilla EUta, kaikkialla EUssa olevia infrastruktuureja, pyrkiä hyödyntämään niitä – ja vain sillä tavalla voimme ratkaista edessämme olevia haasteita. On löydettävä tasapaino puiteohjelman rahoituksen sekä rakennerahastojen välille, miten nämä varat eri maiden kesken jaetaan. Kiitän rouva Matiasia tuesta ja avoimuudestanne erityisesti puolustusalta, palaan siihen myöhemmin. Voit myös olette oikeassa. Teollisuuden pitäisi myös osallistua tähän enemmän ja ongelmia on siinä, että jäsenvaltiot eivät ole mukana yhdenmukaisesti. Pyritään optimoimaan tutkimukseen käytettävät varat. Tutkimus kuuluu niihin aloihin, joilla julkisia varoja pitäisi käyttää paremmin suuriin asiakohtiin, jotta voimme myös teollisuutta tukea. Jotkut parlamentin jäsenet ovat esittäneet tarkistuksia tai antaneet ehdotuksia budjetista. Meidän pitää tarkastella sitä, miten EU-jäsenvaltiot, meidän pitää tarkastella sitä, mitä rakennerahastossa on, mitä tutkimuksen puiteohjelmassa on, miten yhdistetään nämä julkiset varat, jotta EUn kursorin asetamme oikeaan kohtaan niin, että voimme edistää eurooppalaista tutkimusta. Sehän on yksi mantereemme kilpailukyvyn ehdoista, edellytyksistä tässä on ainakin nyt annettu käsite, konsepti, josta voidaan poliittisesti keskustella. Lopuksi puhun puolustuksesta. Uskoakseni asiantuntijat ovat sitä mieltä, ettei Eurooppa saa jäädä jälkeen näissä asioissa, eli siis puolustusteollisuuden alalla. Tässä tukeudutaan perussopimusten äh, artikloihin ja kaikki tämä tutkimus, joka koskee turvallisuutta ja kaikkea sotilaallista, ei-sotilaallista, nimenomaan puolustuksen alalla, niin meidän pitäisi enemmän käsitellä näitä asioita EUn tasolla. Toivottavasti tarkistusten puolesta äänestetään huomenna. Ja minä joka tapauksessa ehdotan, että me keskustelemme tästä, jotta voimme tietää, voiko Euroopan parlamentti antaa komissiolle sellaisen viestin, että komission täytyisi ehdotuksensa asiasta antaa periaate on nyt olemassa ja ehdotan, että jatkamme keskusteluamme tästä. Hyvä puheenjohtaja, tässä reaktioni kollegoiden esittämin huomioihin. Kiitos vielä kerran. Ja, und wir danken Ihnen auch. Kiitos myös teille tekemästänne työstä ja äänestys toimitetaan huomenna. Näin päätämme tämänpäiväisen kokouksen. Voisitteko poistua salista mahdollisimman nopeasti, sillä aikomuksenamme on järjestää vielä koordinaattoreiden kokous. Kiitos.